So, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Aloitelkaamme iltapäivän istuntomme. Saaneen tässä käyttää äidinkieltäni. Tervetuloa. Väkeä ei ole hirveästi salissa, mutta yhteisesittelijät ovat paikalla, joten voimme aloitella ennen kuin annan asiantuntijoillemme puheenvuoron, niin otetaan ensin esityslista hyväksyttäväksi. Onko teillä käsittelyjärjestykseen mitään huomautettavaa? Jos ei ole, niin se on hyväksytty. Sitten toinen asia, puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin voin sanoa, että lähes kaikki kielet ovat käytettävissä. Kaikki voivat käyttää äidinkieltään, ainakin niiltä osin, jos olette ilmoittautuneet tähän kokoukseen läsnä olevaksi. Asiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa ja tämähän menee totutun tapaan myöskin nettiin tämän lähetyksen. Ja vielä pari ilmoitusta puheenjohtajan puolelta. Ensinnäkin Maltan pääministeri Muskatin toimet viime viikolla johtivat melkoiseen kritiikkivyöryyn täällä parlamentissa. Hän on tehnyt sisäisen päätöksen nimittäessään ihmisiä, joita vastaan on ollut selkeitä varjatusta näyttöä. Hän ilmoitti, että neljä tutkintaa on käynnissä. Tietääkseni vain yksi liittyy Panama-papereihin, kolme muuta liittyy virkamiehin, joita ei mainita Panama-paperissa Eli hän johdatti meidät ikään kuin väärille jäljille. Tässä syyteltiin puheenjohtajaa ja eri ryhmien jäseniä mitä erinäisimmistä toimista ja se taas johti siihen, että aikaisempi työväen ja AY-liiton johtaja on vaatinut puheenjohtajan vaihtamista – ilmoittain Maltas monella, monessa haastattelussa, että puheenjohtaja olisi persona non grata, vain ainoastaan näistä kriittisistä kysymyksistä johtuen. Sanon tämän siitä syystä, että olisi kyllä aika lailla monen uutinen, jos Maltan AY-veki ja muu päättäisivät meidän toimistamme. Minä en missään nimessä voi joustaa piirun vertaakaan mutta jos katsotaan niitä muita Maltalta peräisin olevia ihmisiä, jotka löytyvät Panama-paperista, niin heihin pitäisi palata uudemman kerran. Ja me tulemme avosylin ottamaan reilussa hengessä, avoimin mielin pääministerin vastaan, kun hän on valmis tänne saapumaan. Tämä siis teille tiedoksi. Sitten toinen asia. Tänään julkaistu lehdistötiedote ryhmien kanssa on suvittu tästä tekstistä. Se liittyy tietojen saatavuuteen. Olette varmaankin tämän saaneet, tai ainakin saatte sen tuota pikaa. Olette sen siis saaneet. Siinäpä alustavat huomioni. Näin pääsemme esityslistan kohtaan kolme. kuuden kokouksen 6.4.-35. järjestettyjen kokouksien pöytäkirjat 19. kesäkuuta 2017 ne on lähetetty teille. Onko niihin liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirjat on hyväksytty. Näin pääsemme varsinaiseen asiaan tämänpäiväisessä kokouksessamme. Aamupäivällä keskustelimme viiden asiantuntijan voimin väärinkäytösten ilmoittajista. Nyt keskustelemme rahanpesun selvittelykeskuksista ja myöskin venäläisestä rahanpesujärjestelmästä, toisessa osiossa siis. Ensimmäisessä osiossa meillä on vieraanamme kaksi oivaa asiantuntijaa yhteen olemme yhteydessä videolinkin kautta Sebastian Fiedler, Saksan rikostutkijoiden liiton jäsen. Hän on Berliinissä videokonferenssitestaus toimi. Viesti kulki toisin kuin aikaisemmin. Ja tästäpä syystä valitsemmekin tämän suuren salin tämänpäiväisen kokouksen. Tervetuloa kollega Fiedler ja toisena vieraanamme Paolo Costanzo Italian selvittelykeskuksesta Banca d'Italiasta. Tervetuloa kollega Costanzo. Nyt ongelmana on se, että me olemme kutsuneet paikalle useampia vieraita, mutta vain nämä kaksi ovat käytettävissä. Me Espanjassa järjestää erinäisiä kokouksia. Financial Action Task Force kokousta Valensiassa. Ja EUn FIUn asiantuntijat eivät tänään päässeet paikalle, koska he ovat FATFn Valenssian kokouksessa. Saan muistuttaa teitä siitä, että UK, Luxemburgin, Maltan ja Yhdysvaltojen FIU-edustajien kanssa olemme jo keskustelleet. Lisäksi Belgian ja Ranskan edustajien kanssa on aikaisemmin jo käyty keskusteluja. Olemme iloisia, että tänään voimme keskustella näiden kahden asiantuntijan kanssa, siis saksalaisen ja italialaisen asiantuntijakollegamme kanssa. Organized Crime and Corruption Reporting Project järjestön edustajan johtajakin on täällä paikalla. Hänet kuulemme kakkospanelin yhteydessä. Fidler ja Constanzo, arvoisat kollegamme, saavat nyt puheenvuoron. Ensimmäisenä kollega Fidler, hän on nyt videolinkin päässä valmiina ja maksimissaan 10 minuuttia. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset kutsusta ja kiitos siitä, että olen mukana. Tässä tilaisuudessa on aloittaa kahdella lauseella, koska minä en ole rahanpesun selvittelykeskuksen virallinen edustaja, vaan Saksan rikostutkijoiden liiton varapuheenjohtaja, eli ammatillisen rikostutkijoiden edustuksen edustaja ja eh, Kripo Akatemian, joka on meidän ammatillisen järjestömme ammatillisen koulutuksen eh, laitos, joten puhun asiasta ammatillisen edustuksen ammatin kannalta ja pystyn yritän vastata kysymyksiin, joita kestetään tältä kannalta, sisen edusta mitä virallista valtiollista kantaa, vaan ammatillisen etujärjestön kantaa. Ja tässä mielessä haluaisin ottaa esille jotakin meille tärkeitä näkökantoja, ja yksi niistä on varmaankin kansallinen kehitys Saksassa näiden rahanpesun selvitelykeskusten yhteydessä, jotka vasta muutama viikko sitten uuden rahanpesulain hyväksynnän myötä – tulevat lähikuukausina käynnistämään toimintaansa. Tätä ennen meillä oli hajautetusti järjestetty rahanpesun selvittelykeskus. On edelleenkin olemassa. Se merkitsee sitä, että jokainen epäilyn ilmoitus tähän asti on rinnakkain välitetty jokaiselle eh, osavaltion eh, rikospoliisille ja samanaikaisesti liittovaltion rikospoliisille. Ja nämä ovat siis tällä liittovaltiolta, olen kysynyt 300 kollegaa kaiken kaikkiaan Saksassa, käsittelivät näitä tehtäviä. Ajatellen keskustelua, joka on ollut hyvin kriittistäkin. Saksan liittopäivät teki päätöksen siitä, että tämä siirrettäisiin valtiovarainministeriön yhteyteen ja luotaisiin hallinnollinen rahanpesun selvittelykeskus, joka, selvittelykeskus, joka olisi tullin yhteydessä. Me arvostelimme tässä painokkaasti Saksan liittohallitusta. En halua mitenkään tätä nyt kaunistella, haluan sanoa asian selvästi. Se valitettavasti on lausunut epätotuuden Saksan liittopäivillä silloin, kun puhuttiin henkilöllisestä, henkilöstöllisestä vahvistamisesta. Jos ajatellaan lukuja – siellä on noin 20 kollegaa, jotka ovat olleet tekemisissä näiden kysymysten kanssa. Ja viime vaiheessa 165 henkilöä, jotka tulevat käsittelemään tehtävissä. Tällä hetkellä 300 henkilöä käsittelee näitä, tulevaisuudessa vain 165. Eli noin puolet verrattuna nykytilanteeseen. Ja tässä täytyy pohtia vielä sitä, että samanaikaisesti näiden epäilyilmoitusten lukumäärä on räjähdysmäisesti kasvanut. Tällä hetkellä niitä on noin 20 000 ollut ja tänä vuonna 50 000 on, ilmoitusta on odotettavissa. Ja nyt tulenkin ratkaisevaan kysymykseen minun kannaltani tässä keskustelussa. Nimittäin Euroopan tasolla puhutaan paljon välineistä ja mahdollisuuksista ja verkottumisesta, jota näiden rahapesuselvittelykeskusten välillä minusta tämä on aivan oikein, mutta etusijalle tulisi ottaa luonnollisesti henkilöresurssit, eli miten paljon ihmisiä todella työskentelee näissä keskuksissa. Enkä voi havaita, että yhdessäkään selvittelykeskuksessa Euroopan unionissa olisi riittävästi henkilöresursseja. Joka tapauksessa ajatellen. Sitten toinen asia, joka pitää ottaa huomioon, myöskin kollegojen pätevyys. Ainakin eh, Saksassa tämä herättää suurta huolestuneisuutta. Me olemme havainneet, että tässä on suuri turvallisuusriski ajatellen tulevaisuutta. Mitä tulee Euroopan tasoon, on todettavissa, että eh, riippuen eh, osavaltiosta 23 30 prosenttia ähm, ilmoitusta on sellaisia, että niihin liittyy tällainen kansainvälinen ulottuvuus, eli yhteistyö on välttämätöntä. Tässä mielessä Euroopan tasolla on myönteistä rahanpesun selvittelykeskusten verkko, mutta tässäkin täytyy käydä keskustelua henkilöstöresursseista. E, e, Europolia täytyy vahvistaa, jotta voidaan edelleen laajentaa tätä hyvää välinettä. Tämän lisäksi haluaisin käyttää tilaisuutta meidän kannaltamme tärkeimpien asioiden mainitsemiseksi. Ja tässä puhun nyt koko Saksan poliisin, mutta varmasti myös eurooppalaisessa yhteydessä, siis Saksan poliisin puolesta, tarvitaan ehdottomasti tällaista rahanpesun torjuntaa ja se vaatii tietysti sitä, että on tällainen rahanpesun selvittelykeskusten verkostoja, että luodaan keskitetty rekisteri. Me tarvitsemme myöskin kiinteistörekisterin, jotta voimme tehdä työmme, koska arvioitaessa ja analysoitaessa tällaisia epäilysilmoituksia myös tämä tietopohja on tarpeen. Ja silloin me emme voi tällaisten tietojen tilkkutäkillä saada aikaan, joka on, joka on hyvin vanhanaikainen. Tällä tavalla me emme voi ryhtyä tutkimuksiin niin, että me poimimme jostakin kiinteistörekistereistä yksittäisiä eh, lehtiä eri kunnista. Meidän todellakin pystyä tutustumaan keske- keskusrekistereihin. Espanja on osoittanut, että yksittäiset tapaukset, jotka ovat koskeneet järjestäytynyttä venäläistä rikollisuutta, eivät olisi olleet mahdollisia, jos ei olisi ollut tällaista keskusrekisteriä. Lyhyesti sanottuna kysymys on siitä, että on avoimuutta lisättävä, joka on rahanpesulle haitaksi, ja tätä on lisättävä ja nämä rahanpesun selvittelykeskukset, niiden työn työskentelymahdollisuuksien osalta minä haluaisin puhua todella siitä painokkaasti, että tätä työskentelymahdollisuuksia on parannettava. Se on keskeinen ja välttämätön asia ja välttämätön myöskin siksi, että menestys, jota nyt on saavutettu, jos ajatellaan suuruutta, joka on kiistaton, siis ajattelen äh, tapa, niitä tuloja, joita rikosjärjestöllä on, jos se asetetaan meidän rinnakkain meidän menestyksemme kanssa, niin me olemme kyllä promillien alueella. Ja tämä on asia, josta on syytä keskustella, siitä on puhuttava rehellisesti. Ja Euroopan tasolla me tarvitsisimme kestävää tukea, tarvitsemme selkeitä viestejä Euroopan parlamentista ja myöskin tukea kansallisvaltioista. Tässä se olivat nyt aluksi minun kommenttini ja kiitän siitä, että kuuntelitte minua. Herzlichen Dank, Herr Fiedler. Oikein paljon kiitoksia teille, kollega Fiedler. Tämä viimeisin huomio, tämä keskusrekisteri. Tätä parlamentti on vaatinut rahanpesudirektiivin neuvotteluissa eli tämä, tätä ehdotusta olemme valmiita tukemaan sataprosenttisesti, mutta lisäkysymyksiä vielä tuleman pitää. Vielä kerran toivotan tervetulleeksi Paolo Constanzon Italian FIUsta Banca d'Italiasta. Olkaapa hyvä. Uh, thank you very much, uh, miss... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia Pana-valiokunnan kutsusta tulla puhumaan ja yleensäkin tästä kiitettävästä työstä, jota valiokunta tekee. Olen todella iloinen, että päätitte keskittyä nimenomaan selvittelykeskuksiin. Sanon sen siitä syystä, ei pelkästään itse teen työtä selvittelykeskuksessa ja, ja mitä lisäarvoa niistä voidaan saada, kun tehdään tiedustelu- ja tutkintatyötä näissä asioissa, jotka liittyvät rahanpesuun, myös terrorismin rahoitukseen ja varsinkin verorikoksiin ja muihinkin rahoitusrikoksiin. Mutta uskomme, että nyt on sellainen aika, että moni muuttuu, kun ajatellaan operatiivisia mahdollisuuksia. Siksi on syytä kiinnittää huomiota tähän. Selvittelykeskuksetkin edellyttävät huomiota ja tukea, jotta voidaan tukea niiden toimintaa, yhteistyötä. Monenlaisia aloitteita on tehty tänäkin vuonna. Totta kai nyt on kyse paljon siitä, minkälaista lainsäädäntöä saadaan. Mainitsitte itsekin kolmikantaneuvottelut, jotka ovat käynnissä ja mitä tarkistuksia on tehty, Neljänteen direktiivi, muitakin aloitteita on, niistäkin keskustellaan. Komissio tekee tiivistä työtä monella rintamalla. Selvittelykeskukset tekevät parhaansa nekin osallistuakseen näihin yhteisiin ponnisteluihin. Te mainitsitte puheenjohtaja itsekin käynnissä olevat neuvottelut, joita FTA, FATF tälläkin viikolla järjestää. Kävin siellä, mutta tulin tänne kutsustanne, koska tiedämme, että parlamenttikin voi tehdä jotain selvittelykeskusten hyväksi, kun torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Lisättäköön vielä, että kuten saksalainen kollegakin, en puhu, puhu täällä viran toimituksessa, en edusta italialaista selvittelykeskusta keskuspankissamme Italiassa, vaan enemmänkin olen täällä FIU-foorumin jäsenenä. Ja siksi minä ehdottaisinkin, että voisi lyhyesti esitellä tärkeimpiä tuloksia, joita kartoitus on tuonut, mitä foorumi on saanut aikaan selvittäväkeskusten toiminnasta. Myös huomioida kansainväliset toimet. Minä uskon, että mitä me Italian selvittelykeskuksesta voimme kertoa, niin totta kai tämä oli yhteistyötä. Siinä oli mukana ryhmässä selvittelykeskuksessa Ranskasta, Romaniasta, yhdistyneestä kuningaskunnastakin alun perin ainakin. No, nyt taisi unohtua joku. Neljä selvittelykeskusta oli mukana tässä hankkeessa kaiken kaikkiaan. Olen valmistellut lyhyen alustuksen. Joudun vähän sitä tiivistämään aika paljonkin Eli kymmenen diaa kaiken kaikkiaan ja ehkä sitten on mahdollisuus saada ne nyt tänne kalvolle tai muutoin. So perhaps Okay, thank, thank you very much. No niin, kiitoksia kovasti. Eli minä keskityn ensin lyhyesti kartoitukseen Alun perin tämä oli pidempi alustus. Toivottavasti pystytte jotain näkemään, ehkä että No, joka tapauksessa ajatuksena oli esitellä teille yksityiskohtaisemminkin erilaisia tuloksia. Niin mehän olemme saaneet tämän jo mustaa valkoisella käyttöömme, joten kyllä me sieltä voimme tarkistaa tietoja. Kiitos kovasti puheenjohtaja. No, joka tapauksessa koska tässä nyt on vain muutama minuutti aikaa, niin haluan keskittyä prosessiin. Mieluusti toki vastaan myös mahdollisiin kysymyksiin, jos vain pystyn. Jos joku on kiinnostunut jostain tietystä näkökohdasta kartoituksessa. Alustus ja itse tarkastelu on jäsennelty, kuten näette nyt dialta. Siinä keskitytään nimenomaan nyt selvittelykeskusten riippumattomuuteen itsenäisyyteen. Se on ennakkoehto, jotta ne voivat tehokkaasti toimia työssään. Me olemme keskittyneet myös siihen tietoon, jota selvittelykeskukset saavat tai mitä on käytettävissä joko tiedonantovelvollisuuden pohjalta tai jos tehdään lisäpyyntöjä keskustietokantoihin ja minä todellakin kannatan ajatusta keskusrekisteristä kattaen kaikki jäsenvaltiot sitten Siinä huomioidaan myös kotimaan toimet ja tehtävät ja mitä selvittelykeskukset tekevät, kun analysoivat esimerkiksi. Miten ne levittävät tietoa puolestaan esimerkiksi laivalvonta toimi varten ja muille elinille. Olemme keskittyneet myös yhteistyöhön selvittelykeskusten kesken. Se on varmasti sellainen sara, jolla parlamentti ja komissio neuvostokin toki voivat tuoda lisäarvoa. Selvittelukeskukset tarvitsevat kunnon yhteistyöverkoston. Meidän kokemuksemme, enkä viittaa vain Italian selvittelykeskuksen, vaan yhteinen kokemuksemme EU-ssa on selvittelykeskuksista, että yhteistyö kyllä toimii, mutta petraamisen varaa on. On erilaisia esteitä. Ja se on aika epätasaista ja kirjavaa. Ehkä siihen on paneuduttava enemmän. Ja sitten jotakin johtopäätöksiä kartoituksen pohjalta. Siinä on keskitytty ennen kaikkea siihen, mitä voitaisiin nyt tehdä, jotta voidaan yksilöidä ongelmat. Tämä koskee mahdollista lainsäädäntöä, mutta myös parempaa täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja niin, että edistetään hyviä käytäntöjä selvittelykeskuksissa. Ensinnäkin Tästä foorumista muutama sana. Tämä on työryhmä komission tuella. 2006 se on jo perustettu, eli se on jo kymmenkunta vuotta ollut toiminnassa. Ja siellä on myös neljäs direktiivi taustalla. 51 artiklassa on annettu selvä toimeksianto, ja tässä on eri tehtäväkentät huomioitu, esimerkiksi yhteistyön edistäminen, hallinnoinnin edistäminen verkossa – ja sitten totta kai operatiiviset hankkeet, jos on kyse rajat ylittävästä yhteistyöstä ja sitten yhteiset analyysit, ja tätä haluaisin tähdentää. Näitä kahta viimeistä seikkaa, ainakin minun mielestäni, ja jos ajatellaan myös foorumin kokemuksia muutenkin, niin tämä puhuu puolestaan, kun ajatellaan jatkokehitystä, jos halutaan jotenkin keskittää tätä organisaatiota tai ainakin yhteensovittaa selvittelykeskusten työtä. forum on hyväksynyt oman työsuunnitelmansa, se on vuodelta 2015. Jotain on saatettu päätökseenkin jo, esimerkiksi on yksilöity kriteerit rajat ylittäville raporteille, halutaan nopeuttaa edistää myös hyväksynnän antamista, jotta selvittelykeskukset voivat käyttää ja vaihtaa tietoja tutkinnassa ja syytetoimissaan. Ja sitten tämä kartoitus, joka saatettiin päätökseen viime vuoden lopulla. Haluaisin täydentää muutamaa seikkaa kartoituksen tuloksista. Ekofineuvosto tuki muuten näitä tuloksia 2016 alussa terroriskujen jälkimainingeissa Euroopassa. Ministerit esittivät vetomuksen komissiolle oikeastaan selvittelykeskuksille tehdä tällainen työ, jotta voidaan miettiä jatkotoimia, mitä voidaan ehdottaa, jotta voitaisiin edistää selvittelykeskusten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Muuten komissio oli aika aktiivinen jo tällä saralla muutenkin, eikä pelkästään turvallisuusagendan vuoksi, vaan myös toimintasuunnitelmansa vuoksi. Vuodelta 2016 siinä keskitytään siinäkin toimiin, jotka liittyvät täytäntöönpanoselvittelykeskuksissa ja yhteistyöhön. Totta kai tämä toimitettiin jäsenvaltiolle, neuvostolle täytäntöönpanoa varten ja lainsäädäntöä varten ja totta kai myös sitten parlamenttikin on saanut nämä asiakirjat. me tietenkin on, että lopputulema olisi se, että nykyisissä käynnissä olevissa neuvotteluissa viidennestä direktiivistä, mutta myös kun mahdollisia uusia toimia suunnitellaan, kun tulee uusia aloitteita tai jos tarpeen on EU-tasolla hyväksyä uutta lainsäädäntöä ja toimenpiteitä. Ihan lyhyesti näistä yhteisistä tavoitteista. Alun perin, kun selvittelukeskukset kansainvälisesti tapaavat ja keskustelevat EU-ssa, mutta myös FATFssä, niin keskitytään ulkoisiin näkökohtiin selvittelykeskusten yhteistyössä. Siellä oikeastaan ongelmana on se, että voi olla erilaisia valmiuksia osallistua vaikuttavasti kansainväliseen yhteistyöhön, mutta se riippuu siitä, mikä on niiden kotimaan rooli ja luonne. Siksi pidämme tärkeänä miettiä, miten ne on järjestetty kansallisesti, kuinka paljon on voimavaroja, mitkä ovat työmenetelmät. Ajatuksena oli, että kun otetaan ne perustaksi, niin vasta sitten selvittelykeskukset voivat tehdä jotain merkityksellistä ja vaikuttavaa yhteistyötä keskenään, paitsi että ovat kansallisella tasolla vaikuttavia. Eli kuten totesin, kartoitus oli alaltaan aika laaja. Siinä ruoditaan sekä kansallisia piirteitä ja tavallaan rakennuspalikka palikalta saatiin aikaan analyysin pohjalta myös johtopäätöksiä siitä, miten selvittelykeskukset voivat keskenään tehdä yhteistyötä. Keskityimme sekä nykyisiin eroihin selvittelykeskusten välillä. Olimme yllättyneitä itsekin, kuinka paljon on eroavuuksia EU-sakin. Olemme myös sitä mieltä, että EU-määräysten ja säädösten yhteensovittaminenkin on olennaista tulosten aikaansaamiseksi. Tässä on tavallaan ajatus siitä, miten palikka palikalta tätä rakennetaan. Lähdetään kansalliselta tasolta, kansallisesta asemasta. On tarkemmin sitten katsottu myös kansallista ulottuvuutta, pitää mielessä kotimaan toimet ja mitä tietoa käytettävissä analyysiä ja tietojen vaihtoa varten – Tämä on oikeastaan rakenne, joka on raportissaan, en siihen mennä yksityiskohtaisemmin, ehkä siitä voidaan keskustella myöhemmin sen mukaan, mitä jäsenet haluavat. Sitten lyhyesti vielä kertomus tärkeimmät tulokset. Tämä on hyvin suppea yhteenveto, mutta kuten mainitsin, me olemme yksilöineet joitakin puutteita ajatellen selvityskeskusten kotimaan työtä missä määrin ne voivat käydä vuoropuhelua kansainvälisellä tasolla. Hyvinkin yllättäen, niin totta kai me tiesimme, että neljännen direktiivin täytäntöönpanokin on vielä käynnissä, kun me kävimme kartoitusta läpi. Eli ei välttämättä ollut vielä kansallista lainsäädäntöä, joka neljättä direktiiviä noudattaisi tarkalleen. Mutta kuitenkin olimme yllättyneitä siitä, että kun tarkasteltiin puutteita, vaikka ei noudatettaisikaan niin tarkalleen kolmatta kantirektiiviä siinä esimerkiksi, miten selvittelykeskukset voivat tehdä analyysejä tai mitä edellytyksiä tai reunaehtoja on tietojen vaihdolle keskusten kesken. On merkittäviä perustavanlaatuisia erojakin selvittelykeskusten välillä. Totta kai EU-ssa meillä on se etuoikeus verrattuna maailmanjärjestelmään muuten. Meillä on vakiintuneita käytäntöjä yhteistyölle. Me keskustelemme keskenämme. Yksi kysymys. Kello ei käy muuta kuin, että tiedämme, että 13 minuuttia on jo teidän puheaikaanne mennyt, joten voisitteko nyt päästä jo päätelmiin? Pahoittelut, kohta pääsen niihin johtopäätöksiin. No, no tavallaan nämä ovat jo johtopäätöksiä, Voi ajatella näitä tuloksia kertomuksesta. Vielä lisäisin sen verran, että jos ajatellaan perimmäisiä syitä näissä ongelmissa, ja totta kai niihin voidaan pureutua tarkemmin, jos kysymyksiä tulee, niin se liittyy siihen, että ei ole riittävästi täytäntöön pantu EUn määräyksiä. Osa liittyy jopa kolmanteen direktiiviin. Mutta myös tavallaan on puutetta riittävän yhdenmukaisesta lähestymistavasta. Ajatellen itse EUn säännöksiä. Eli tässä on yhteisvaikutusta liittyen kansalliseen täytäntöönpanoon, mutta ehkä myös korkeammalla tasolla on ongelmia eri säännöksissä. Siksi on jouduttu tähän tilanteeseen, että on kirjavuutta ja vaikeuksia toimia vaikuttavasti kansallisesti ja kansainvälisesti. Kiitos. Herzlichen Dank. Ich möchte mal daran. Oikein paljon kiitoksia. Saanen muistuttaa siitä, että tämä esityksenne on myös mustavalkoisella käytettävissämme. Ja kiitokset esittelijöille ennen kuin annan parlamentin esittelijöille puheenvuoron, niin voin kertoa, että näistä kahdesta alustuksesta löytyi kahdenlaisia suuntauksia, eli foorumin perustaminen, keskinäinen oppiminen. Taas Fidler kertoi, että henkilöstön vähentäminen, organisaation muuttaminen, se synnyttää tietenkin uusia kysymyksiä, mutta niistä voidaan keskustella tuonnepana. Jeff Kofort ensimmäisenä. Mehän sovimme, että jokainen saa neljä minuuttia puheaikaa, siis yhteensä sekä kysymystä että vastausta varten. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille Fidler ja Konstaatiolle näistä mielenkiintoista kommenteista ja alustuksista. Kollega Fidler pyysi parlamentin tukea FIUn e yhteistyölle, keskusrekisterille. No te voitte luottaa siihen, että parlamentti tukee näitä ajatuksia ja ehdotuksia. Kysyisin seuraavaa. On sanomattakin selvää, että harmonisointia kaivataan eurooppalaisella tasolla selvityskeskuksien välillä. Me tarvitsemme oikeudellisen kehyksen ja niin poispäin, mutta kollega Konstantio tässä kirjallisessa vastauksessanne toteatte, että keskeisimmät ongelmat liittyvät siihen, että ulkomaiset kumppanit eivät kykene erinäisistä syistä johtuen toimittamaan tarvittavia tietoja rajat ylittävällä tavalla. Voisitteko antaa jotain esimerkkejä näistä puutteista ja ongelmista, joihin olette törmänneet? Ja onko teillä esimerkkejä siitä, että olette joutuneet luopumaan tutkinnasta tai syytteen harkinnasta, koska ähm, mahdollisuuksia sille ei ole tarjoutunut silloin, kun kyse on ollut siis rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ja onko teillä Panama-papereihin liittyen jotain esimerkkejä esitettävänä? Ja mitä välineitä te käytitte, tai minkälaisia välineitä tarvitsisitte ihan konkreettisesti? Mitä tarvitsette, jotta voitte taistella näitä rikollisia vastaan? Kiitoksia. Okay. Paljon kiitoksia kollega Konstanssolle. Esitettiin kysymys. Te voitte vastata ensin ja sitten kollega Fidler. Kiitoksia kovasti kysymyksestä, joka osuu ongelman ytimeen. Molemmat asiat pitävät paikkansa minun mielestäni varmasti aika heikkoa yhdenmukaistamista on tietyillä aloilla. Tästä syystä operatiiviset kokemukset ovat osoittaneet, että kun tarvitaan tietoa ulkomailta, emme välttämättä saa sitä, koska vastapuoli, ja tämä saattaa koskea myös minua joltakin osin, meillä ei ole välttämättä samanlaista lähestymistapa lainsäädännössä, eikä ole valmiuksia saada tätä tarvittavaa tietoa. Yksi esimerkki voisi olla muun muassa rahoitustiedon saaminen pankkitileiltä ja niiden tunnistaminen ennen direktiiviä, ennen kuin pystyttiin tätä käyttämään ja parlamentti on tarkistuksissaan pyrkinyt laajentamaan tätä mahdollisuutta koskemaan muitakin keskusrekisteriä ainakin noin seurannan tasolla. Ja se on aika tärkeä näkökohta. Mutta kun ei tätä ole ennen kuin lainsäädäntöä on, niin se mainitsee vain tarpeen saada rahoitustietoa, lainvalvontatietoa yleisemmällä tasolla. Siksi on puutteita ja ei välttämättä ole valmiuksia myöskään selvittelykeskuksissa Euroopassa. Ja sitten toinen kysymyksen tapauksista, joissa on luovuttu tutkinnasta tai analyysistä, kun ei ole yhteistyötä riittävästi ollut tarjolla ulkomailta – näin on käynyt itse asiassa. Sanoisin, että noin yleisesti ottaen on totta kai täydellisiä taunistumisiakin yhteistyössä. Selvittelykeskukset eivät ehkä pysty vastaamaan, ei pysty mitään sanomaan tai antamaan hyväksyntää tietojen käytölle, jotta tutkintaa voitaisiin tehdä. Levittää tietoa kansallisella tasolla, mutta useimmiten annetaan vain puolittaisia vastauksia. EUsta nyt muista tapauksia, että olisi evätty yhteistyö top tykkänään. On vain osittaisia vastauksia annettu, että on rajouduttu vain tiettyihin näkökohtiin näissä tiedoissa, joita on saatu, tai muutenkin tieto voi olla puutteellista. Fiedler, möchten Sie etwas ergänzen? Paljon kiitoksia kollega Fiedler. Teillekin esitettiin kysymys. Haluatteko vastata? Äh, niin, yrittäisin hiukan sanoa tämän täsmällisesti, siis se mitä juuri yritin tässä sanoa aiemmin. Minkä tahansa eurooppalaisen direktiivin toimeenpano kaatuu aina siihen, kun valtiolliset resurssit ovat riittämät, niin kuin on tilanne monissa EU jäsenvaltioissa. Tiedätkö tämän selväksi? Tällä hetkellä Saksassa on tuhansia käsittelemättömiä ilmoituksia tällaisista epämääräis, epämääräisyyksistä ja epäilyksistä, ja näistä täytyy keskustella äh, valiokunnissa, parlamentissa ja alivaliokunnissa, miksi poliisi on tiennyt joistakin asioista, mutta ei ole pystynyt käynnistämään tutkimuksia. Tässä eurooppalainen ja kansainvälinen yhteistyö on riippuvaista siitä, miten paljon resursseja on käytettävissä eri maissa. Toisin sanoen, minkä tahansa direktiivin toimivana, minkä tahansa välineistön toimeenpano, josta te keskustelette, on riippuvaista siitä, miten paljon resursseja ja minkälaisella pätevyyksellä on, minkälainen pätevyys on työntekijöillä, jotka kestävät asioita. Tästä emme pääse ohitse keskustelussa. Kiitokset teille, kollega Fiedler. Nyt Peter Jetsek ja ryhmien edustajien puheenvuoroihin. Kollega Rosati, olkaapas hyvä. Like to... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset näistä avoimista alustuksista ja näistä hälyttävistä paljastuksista. Alkuun luulin, että tämä olisi, tämä olisi jonkinlainen kuulemistilaisuus aiheesta väärinkäytösten ilmoittaminen. Jäsenvaltiosta löytyy erilaisia lähestymistapoja, erilaiset rakenteet, ongelmia henkilöstömäärään liittyen ja niin poispäin, mutta että henkilöstö resurssien puute ja pätevien henkilöiden puute on näin suuri ja että selvittelykeskukset pystyvät hoitamaan vain murto-osan jutuista, niin se on vakava asia. Joten kysyisinkin enemmänkin jäsenvaltioiden edustajilta, jotain, sillä parlamentin ja selvittelykeskusten edustajat ovat asiasta samoilla linjoilla, myöskin silloin kun puhutaan rekisteristä, joka koskee lopullisia edunsaajia tai tosiasiallisia edunsaajia. Ja tätäkin tilaisuutta varmaan journalistit seuraavat ja välittävät viestin eteenpäin. Kollega Fiedler totesitte, ettei löydy ensimmäistäkään selvittelykeskusta, jolla olisi riittävästi henkilöstöresursseja ja päteviä henkilöitä töissä. Herääkin kysymys, että mikä FIU voisi olla esimerkillinen tai voisitteko mainita maan, joka voisi olla ikään kuin esimerkkinä sen suhteen, miten selvittelykeskukset pitäisi varustaa? Kiitokset kollega Fidler. Voisi ensimmäisenä vastata. Minun täytyy avoimesti sanoa, että tätä en, vasta, en vastaa tähän täysin kattavasti, koska kysymys antaa ymmärtää, että jäsenvaltioiden osalta tämä ilmoitus, mitä se käsittää sitten, miten, minkälaiset ovat nämä ilmoitusväylät ja mitkä on kynnys ilmoituksen tekemiselle, järjestelmät ovat erilaisia, luvut ovat erilaisia, mitä tulee näin ilmoitusmäärään, joka täytyy käsitellä. Kysymys on myös toimivallasta, miten niitä käsitellään ja Tästä juuri italian kollegani sanoi, että meillä on hyvin heterogeeninen järjestelmä, heterogeeniset äh, rakenteet, heterogeeninen vastuu. Näistä on päästävä eroon, jos halutaan edistää yhteistyötä. Tässä kuuluu iskulause, että pitää edistää yhdenmukaistamista ja parempi, pitää saada aikaan parempaa yhteistyöstä, yhteistyötä näissä kysymyksissä. Pitää löytää ratkaisuja, äh, jotka liittyvät siihen, minkälaista, minkälaisia odotuksia parlamentti osoittaa jäsenvaltioille, minkälaisia henkilöresursseja odotetaan riippuen siitä, mikä on järjestelmä, jonka puitteissa nämä ilmoitukset tapahtuvat. Minun kehotukseni olisi kysyä jäsenvaltiota, miten paljon käsittelemättömiä tapauksia kussakin jäsenvaltiossa tällä hetkellä on, Tietääkseni tällaista kyselyä ei ole tehty. Tiedän tilanteen vain yksittäisten osavaltioiden osalta Saksassa, mutta en tiedä, että Euroopassa olisi tehty tällaista kyselyä. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus käydä objektiivista keskustelua. Oikein paljon kiitoksia kollega Fidler. Tämän asian voimme hoitaa myöhemmin. Kollega Konstans, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos. Olen aivan samaa mieltä herra Fiedlerin kanssa. Kysymyksiä voidaan antaa moniakin vastauksia riippuen tilanteesta kartoituksessa on löydettävissä jotain tietoja inhimillisistä voimavaroista, selvittelykeskusten henkilöstöistä enimmillään 300, vähimmillään kai taitaa olla 13. Totta kai keskiarvo löytyy sieltä listaa. Mutta se, mikä nyt on olennaista, on, että erot riippuvat myös tehtävien eroista, työtaakasta – eroavaisuuksia myös siinä, että tehdään eri asioita. Jotkut esimerkiksi tehtävät valvontatehtäviä, paitsi miten on kyse ydintoiminnasta selvittelykeskuksissa. Paitsi että työtaakka on kasvanut, minun tietoni mukaan kaikilla on yhä enemmän tiedonantovelvollisuuteen perustuvia analyysipyyntöjä Tämä liittyy paljon terrorismin rahoitukseen ja hätätilaan siinä. Ja tästä syystä on yhä enemmän tietoja. Panama-paperit on myös yksi esimerkki siinä, missä selvittelykeskukset ovat kansallisella tasolla yhä enemmän mukana, mutta myös kansainvälisessä yhteistyössä. No, me olemme yrittäneet, jos voin kertoa vähän kansallisesta kokemuksesta, niin vähän, tämäkin on aika yhteistä kaikille, niin me käytämme paljon IT-välineitä – ei ole, emme voi pelkästään tapauskohtaisiin selvityksiin, käsivaraisesti, paperiin. Totta kai tarvitaan inhimillinen tekijäkin siihen, mutta kun on kyse tutkinnan IT-välineistä, innovatiivisesta tekniikasta, niin se on tärkeässä asemassa. Sen olemme tajunneet myös sen, että rahoitusalallakin on paljon innovointia. Kiitos. Vielen Dank. Äh, paljon kiitoksia. Nyt pääsemme ryhmien puheenvuoroihin. Professori Darius Rosati ensimmäisenä kansanpuolueen nimissä, olkapa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset vieraillemme näistä erittäin mielenkiintoisista alustuksista. Ensimmäisenä kysymyksen liittyy siihen, mistä täällä on keskusteltu jo, eli rajat ylittävä yhteistyö selvittelykeskusten välillä Euroopan unionin alueella. Kysyisinkin teiltä, että kuinka usein törmäätte sellaisiin tapauksiin, että vastaukset ovat riittämättömät tai niitä ei tule ollenkaan, kun pyydätte toiselta selvittelykeskukselta informaatiota? Ja mistä syistä näin käy, riippumatta nyt näistä henkilöstövajeista ja muista? Voitaisinko ongelma ratkaista eurooppalaisin keinoin? esimerkiksi puiteasetuksella tai lainsäädäntötekstillä, jonka avulla FIUiden toimintaa voitaisiin jonkin verran harmonisoida tai lyödä lukkoon yhteistyösäännöt. Sitten toinen kysymykseni liittyy ryhmän rahoitukseen. Tästä on tullut suosittu rahankeruu järjestelmä mitä erinäisimpiin tarkistuksiin, mutta on näyttöä siitäkin, että näiden varojen avulla rahoitetaan myös jopa terrorismia, joten kysyisinkin, että missä määrin te olette per, perehtyneet asiaan, eli Oletteko tarkistaneet, miten joukkorahoitusta käytetään, ketkä ovat todellisia edunsaajia, lopullisia edunsaajia näissä innovoivissa välineissä? Ja ylipäätään, missä määrin näiden rahoitusmuotojen takana on laitonta toimintaa? Kiitokset kollega Rosati. Lukuisia kysymyksiä esitettiin. Kuka haluaa aloittaa? Kollega Fiedler, aloittakaa te. Ja tunne Niin olen pahoillani, mutta minä kumpaankaan kysymykseen minä en tunne mitään analyysiä. En tunne Saksasta analyysiä siitä, missä tapauksissa minkälainen kieltäytymis, käyttäytymistä olisi ollut, missä jokin rahanpesun selvittelykeskustelu olisi ollut halukas yhteistyöhön, eli voin vain antaa tämän tältä mutupohjalta pohjalta ja tähän kannan asiaan en pysty sanomaan mitään tässä vaiheessa. Voin ehkä jälkikäteen antaa jotain tietoa. No jos saatte sellaisia tietoja käyttöön, niin mielellämme otamme nämä tiedot myöskin mustaa valkoisella käyttöön. Kiitoksia. No yritän puhua lyhyesti. Ensimmäinen kysymys. Niin, kuinka paljon epäimisiä on ja kuinka paljon vastauksia tullut. Epäimisiä yhtäkään eu Tämä on hyvä uutinen, että aina vastaus saadaan, mikäli se mahdollista on asianomaisen selvittelykeskuksen osalta. Aika paljon tulee kuin riittämättöntä palautetta selvittelykeskuksilta, ei pelkästään EU-ssa, mutta myös muualta. Yksi esimerkki, ehkä jos ajatellaan yksinkertaisinta tietojenvaihtoa, selvittelykeskus pyytää toiselta keskukselta – jotain tietoja tililtä, A-maassa tulee B-maahan, niin haluaisin tietää rahan alkuperä, mistä se on peräisin, miltä tililtä. Tässä joskus tällä vastausta antavalla selvittelykeskuksella mahdollisuuksia, vaikka halukkuutta olisi, mutta ei oikeudellista mahdollisuutta saada haltuunsa pankkitietoja, rahoitustietoja, missä tilit ovat, mitkä ovat liiketoimet olleet tuolla tilillä – ja, ja miten raha on siirretty ja mistä se raha peräisin. Todellakin tämäkin vaikuttaa paljon yhteistyöhön. Ja muita esimerkkejä siitä. Totta kai olisi hyvä, että olisi säätyä enemmän yksi keino ratkaista tämä ongelma. Jos me yhdenmukaistamme enemmän velvoitteita ja tehtäväksi antoja, niin saataisiin tietoa paremmin. Joukkorahoituksesta sanoisin Saksan kollegan lailla, että meillä nyt ei ole mitään erityisiä kokemuksia, kun on tutkintaa tehty rahanpesussa tai terrorismirikoksissa. Mutta jos ajatellaan ylipäätään rahan keräämistä, niin siihen kiinnitetään paljolti huomiota aina kun rahaa hankitaan, jos, miten nyt sanoisin, että sitä leimaa, jos se nyt on vähän huono sama, mutta siinä on subjektiivisia elementtejä. Esimerkiksi jotkut ulkomailla asuvat yhteisöt, se kiinnittää meidän huomiomme asiaan, siihen keskitytään, niin totta kai tämä on tärkeä osa kansallista yhteistyötäkin. Ja tämä liitetään myös toimitukseen maksusiirtoihin ja siihenkin mitä paljon huomiota. Ja, vielen, vielen dank. Äh, paljon kiitoksia. Nyt pääsemme SDn puheenvuoroon. Paul Tang, olkaapa hyvä. And, uh... Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitokset myöskin vierailemme ajasta. Nämä alustukset ovat olleet erittäin mielenkiintoisia, mutta myöskin surullisia siinä mielessä, että kautta Euroopan FAUlla on vähän henkilöstöresursseja ja muita ja yhteistyökin voisi olla parempaa. No, työmaata riittää, näin voitaisiin sanoa. Mutta toisesta asiasta kysymys tähän ilmoittamismenettelyyn. Ilmeisesti ilmoitusvelvolliset jättävät tai antavat liikaakin informaatiota. Oletteko samaa mieltä? Ja jäsenvaltiot suhtautuvat eri tavalla tähän ilmoitusvelvollisuuteen määrällisesti Europolin lukujen mukaan Kypros, Luxemburg ja Malta niin ilmoittivat aika lailla vähän, vaikka he ovat muun muassa uhkapeli maailman suosiossa. Ja sitten toisaalta taas tämä Uiden ja veroviranomaisien välinen yhteistyö. Ilmeisesti joissakin tai monissakaan maissa ei ole aiheeseen liittyviä sopimuksia – Eli FIUiden ja veroviranomaisten välinen yhteistyö on kaikkea muuta kuin loistavaa. Kiitoksia. Niin, FIU, veroviranomaisyhteistyö, kuka haluaisi vastata siihen ensimmäisenä? Kollega Konstanso. Sorry. On... Ensimmäinen kysymys hälystä raportointi Totta kai tätä on olemassa. On erilaisia keinoja raportoinnissa ja on toimenpiteitäkin täytäntöön pantu tähän puuttumiseksi. Jos ajatellaan omaa kansallista kokemusta, niin, mutta eiköhän se koske muitakin maita. Me olemme kovasti sitoutuneita siihen, että annetaan palautetta, että eri yksiköt voivat tavallaan puolustautua jo etukäteen – voivat huomioida strategian yhteistyötä varten. Haluamme auttaa ja tukea heitä, jotta voidaan jotenkin järkevällä tavalla raportoida toiminnasta, antaen palautetta jo hyvissä ajoin. Noin yleisesti ottaen korostaisin sitä, että terrorismin rahoitus on, no en sanoisi, että tässä ovat paradigmat muuttuneet, mutta selvittelykeskuksessa tarvitaan paljon tiedustelutietoa. Siis, että hyvissä ajoin epäilyn herätessä voitaisiin puuttua näihin puutteisiin, häiriöihin. Joskus voi olla kyse siitä, että puolustusmielessä häiritään sen keskusten toimintaan, mutta voi olla, että siitä on hyötyäkin, kun ajatellaan puuttua hyvissä ajoin tiedustelussa terrorismin rahoitukseen. Ei ole ehkä ihan kunnon epäilystä vielä, tiettyä hälyä on, mutta voi olla, että sen neula löytyy heinäkasasta, jos on kunnon IT-välineet. Jos ajatellaan myös koneiden hyödyntämistä tiedustelussakin. Ehkä voi olla, että tällainen puolustuskannalla oleminen voisi aiheuttaa hälyä. Totta kai sen kohdalla voitaisiin miettiä myös kynnyslähtöistä lähestymistapaa, eli täydentää tätä velvollisuutta ilmoittaa epäilystä objektiivisemmalla velvollisuudella ilmoittaa liiketoimista siitä, mikä on kynnys. Ja sitten selvittelykeskusten ja veronimaisten yhteistyöstä, sitä toki on parantamisen varmaa, varaa varmasti on. Ajatellen Italian kokemuksia, niin Jossain määrin meillä on yhteistyötä veronumerosten kanssa, enemmänkin voisi olla, jos ajatellaan ilmoituksia mahdollisesta verotuksen liittyvässä rahapesussa, niin aina se huomioidaan. Danke, Herr Fiedler. Möchten Sie etwas ergänzen? Kiitoksia. Haluatteko te täydentää tätä kuulemaanne, kollega Fiedler? Kiitos. Aihe näistä ilmoituksista, jotka liittyvät epäilyttäviin liiketoimiin, jos ymmärsin oikein. Ne ovat kumminkin keskipisteessä kansainvälisestikin. Siis eh, tämä koskee erilaista sitä sektoria, joka ei ole suoranaista rahoitussektoria. Siellä on ollut pitkään eh, valvontarakenne, joka ei ole toimiva. Saksassa vastuu näissä asioissa on edelleen osavaltioilla. Vuonna 2012 liittoneuvosto käynnisti aloitteen, tämän siirtämiseksi liittovaltion tasolle. Se vastaa myös meidän kantaamme. Eri jäsenvaltiot, siis 16 Saksassa, niillä on erilainen vastuu. Ne ovat muotoilleet vastuun eri tavoin ja riittämätön henkilöstö, resurssi, lähtökohta merkitsee sitä, että hyvin pieni osa näistä ilmoituksista tulee rahoitussektorilta ja ei-rahoitussektorin osalta ei saada käytännössä katsoa mitään ilmoituksia. Eli meiltä puuttuu kuvatilanteesta, meiltä puuttuu se, että olisi herkistetty niitä, jotka ovat velvollisia vastaamaan asioista, on, on analyysejä, jotka vahvistavat tämän vaikutelman. Ja siksi meidän vetoomuksemme kaiken Saksan osalta on se, että olisi kansallinen valvonta myös tämän ei-rahoitussektorin osalta. Mitä sitten tulee yhteistyöhön veroviranomaisten kanssa? Saksassa tässä on asia katsottava eriytyneemmin, koska vielä olemassa oleva hajautettu malli on se, että tulli ja rikospoliisi harjoittavat yhteistyötä. Verotutkinta ovat kuitenkin osavaltioiden tehtävään kuuluvaa. Tässä voidaan työtä intensiivistää monissa osavaltioissa, mutta palaisin tässä siihen, että mitä aiemmin sanoin, että meillä on paljon epäilyksiä ajatellen tulevia rakenteita, tulevaa rahanpesun selvitelykeskusta, että meillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät eh, tulevaisuuteen, paljon enemmän kysymyksiä kuin on vastauksia. Kiitokset kollega Fiedler. Ne, jotka tuntevat saksalaisen federaalin järjestelmän, niin tietävät, että miten vaikea yhteistyö on toteuttaa 16 osavaltion välillä. Itävallassa tilanne on samanlainen, myöskin Belgiassa. Bernd Luke seuraavana. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Lukuisia kysymyksiä minulla on, mutta tuskin ehdin niitä kaikkia esittämään. Pyytäisin arviota mone, molemmilta vierailtamme. Eli poliittinen vaikutusvalta FIUihin. Onko teillä kokemusta yhteistyöstä selvittelykeskusten kanssa, et, eli että voitaisiin sanoa, että poliittinen vaikutus on huomattava tässä yhteistyössä tai että FIU on suhteellisen itsenäinen eikä ole joutunut poliittisen ohjailun kohteeksi. Tarkoitan tällä sitä, että joissakin jäsenvaltioissa epäillään tällaista rahanpesutoimintaa harjoitettavan ja kykenevätkö niissä maissa FIU toimimaan, vaikka jotkut vastustaisivat sitä ja jos tällaista vahvaa poliittista ohjailua on havaittavissa, niin se olisikin melko mielenkiintoinen tieto. Sitten toinen kysymys. Sisäinen organisaatio selvittelykeskuksissa. Kysyisin, että löytyykö teidän keskuksistanne tai muualta jonkinlaista työn arviointidataa, eli onko arvioitu ongelmien käsittelyä ja arvioitu niitä tuloksia, joita työstä on saatu. Eli voidaanko sanoa, että käsittelemättömiä juttuja on lukuisia, kuten kollega Fiedler totesi Saksaan viitaten, tai että FIUden välinen yhteistyö rajat ylittävällä tavalla hiukan ontuu tai muuta vastaavaa. Eli onko tällaista arviointidataa tarjolla teiltä tai muualta? Jos tällaista tietoa ei ole, niin mikä estää teitä toimimasta näin? Sillä tärkeähän olisi lisätä poliittista painetta. Euroopan parlamentti voi aika lailla vähäisessä määrin puuttua jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin liittyvissä asiakokonaisuuksissa, mutta poliittisen paineen lisääminen olisi paikallaan. Ja varsinkin kun huomioidaan, että nämä useat tapaukset ovat rajat ylittäviä luonteeltaan ja yhteistyö ontuu, koska yhteistyötä ei haluta tai voida toteuttaa, niin siltä pohjalta me voisimme täällä todeta, että näihin ongelmiin viitataan juuri tällaisten arviointi raporttien pohjalta. Te mainitsitte, että keskusrekisteriä kaivattaisiin, tutkinta, mahdollisuuksia, eli Saksan tuliviranomaiset, tietokanta, pääsy ja oikeus tietojen edelleen välittämiseksi muihin selvityskeskuksiin. Näiden kautta yhteistyö paranisi ja tehostuisi. Olisiko muita esimerkkejä siitä, että mitä voitaisiin tehdä, jotta yhteistyö selvittelykeskusten välillä paranisi? Esimerkiksi unionin lainsäädännön avulla järjestelmä voisi toimia paremmin kuin kansallisen toiminnan kautta. Kiitoksia. Kiitokset kollega Luke. Kuka haluaa vastata ensimmäisenä? Vapaaehtoiset astukoot eteen. No, minä vastaan mielelläni, herra puheenjohtaja. Mielen vapaaehtoinen. Niin aivan lyhyesti. Poliittinen vaikutus selvittelykeskuksiin. Minä voin vastata tähän vain rajallisesti. Joka tapauksessa jälleen kerran viitaten Saksaan voin todeta, että ajatellen olemassa olevaa tilannetta, eli poliisin vastuuta, ei varmastikaan ole mitään poliittista vaikutusta voisin ehkä hieman provosoivasti sanoa, että suurin poliittinen vaikutus on tapahtunut siinä, että toimiva järjestelmä nyt tuhotaan ja henkilöstöresurssit puolitetaan. Huonompaa ja pahempaa poliittista vaikutusta ei voi olla kuin olemassa oleva toimiva järjestelmä. Tuhotaan sen sijaan, että se saisi riittävästi resursseja ja se korvataan tällaisella uudella järjestelmällä. Tätä kielteisempää vaikutusta ei todellakaan voi kuvitella mitä muihin jäsenvaltioihin tulee, en pysty sanomaan tästä mitään. Mitä tulee sisäiseen organisaatioon tai raportointijärjestelmään, te puhuitte siitä. Saksassa on sellainen ja ovat raportit, jotka kumpikin on julkaissut liittovaltion rikospoliisi. Vuosittain on yhteinen lestilaisuus, erään toisen elimen kanssa, jossa il, il, ilmaistetaan tämä, jossa on sisäistä tietoa, osa tiedosta on on teidän antanut, eli 90 prosenttia teodosta tulee rahoitussektorilta, ja on sen rinnalla oleva mietintö siitä, miten menestyksekkäästi tai miten vähän menestyksekkäästi eh, on pystytty toimimaan eh, omaisuuden eh, siirtämisessä, koska tästä ovat vastuussa eri organisaatioyksiköt, ja tämä on puute, jota valittelemme sauttaa vuosikymmenien. Ja, ja tässä aina katsotaan Italian suuntaan, koska siellä nähdään, miten hyviä välineitä italaisilla kollegoilla on käytössään, niin että he pystyvät todellakin varmistamaan hyvin suuria summia ja takavarikoimaan niitä. Tämä jälkeen loppuosa koski sitten tämä, näitä lisätarpeita prioriteetteista, sanoisin edelleenkin – henkilöstöresurssien jälkeen ja minun mainitsemini keskittyjen keskitysrekisterien lisäksi, eli tutkien mahdollisuuksien lisäksi, ei tule mitään pitkään. Vielen Dank, Sie haben... Paljon kiitoksia. Alkuun viittasitte tähän kiinteistön rekisteriin ja niiden tietojen saatavuus. Minun mielestäni tämäkin on asia, joka pitää ottaa esille. Italian FIUta on täällä ylistetty, joten varmaankin teidän vastauksenne kollega Konstantsov on hyvin lyhyt. Kiitos. Olen kovin kiitollinen tästä. No, lyhyesti näistä asioista. Riippumattomuudesta, poliittisen vaikutusvalta, minä nyt korostaisin ensi kädessä sitä, että meidän tapauksessa me olemme keskuspankissa. Tässä on tavallaan kahden kerroksen riippumattomuutta poliittisesta toimivallasta, koska ensinnäkin keskuspankki on riippumaton ja olemme riippumattomia keskuspankissakin, eli aika hyvin suojassa. Minä olen aika luottavaisin mielin sikäli, että tämä koskee muitakin EU-maita. Poliittisesta vaikutuksesta en ole kuullut EU-maista, mutta sen sijaan olen kyllä kuullut muista maista kaukana EU-sta. Selvittelykeskuksia käytetään joskus poliittisiin kiistoihin, hallitus käyttää keskuksia ja niiden tutkintatietoja poliittisten tavoitteiden ajamiseen. Se on totta kai huonoa. Ja kyse on ulkomaiden tiedostakin, eli siitä on uhkaa kaikille, jos se tapahtuu yhdessäkin maassa. No, joskus on jo vähän erilaista EU-ssa kuitenkin, ja se liittyy hallinnolliseen vaikutukseen, ei niinkään poliittiseen, vaikka selvittelykeskukset ovat osasi isompaa organisaatiota – niin poliitikot eivät pyri vaikuttamaan, mutta ehkä paremminkin korkeammat virkamiehet tässä isommassa organisaatiossa. Heillä saattaa olla pääsy näihin tietoihin, päättävät voimavaroista, tärkeysjärjestyksestä, organisaatiosta. Tällaista vaikutusta voi olla ainakin kartoituskokemuksen perusteella. Tällaista tietoa on. On sekin vakava ongelma. Sitten työn arvioinnista. No totta kai mikä tahansa hallinnon ala tai organisaatio voi testata, katsoa peiliin omassa työssään. Mutta me olemme kovasti keskus, keskittyneet Italiassa tavallaan vastuunkannon näkökulmasta. Olemme vastuussa ulkopuoliselle maailmalle. Se riippuu sitten kansallisista järjestelyistä, mutta me olemme vastuussa yleisemmin kansalaisille, me julkistamme tilastotietoja, että nähtäisiin mikä meidän työtakkaamme, mutta myös tulokset. Olemme vastuussa myös parlamentille. Kyse on rahasta, julkisesta intressistä niin ikään. Haluamme osoittaa, että me ajamme näitä asioita. Raportoimme myös parlamentille ja totta kai valtiovarainministerillekin. Kolmanneksi mitä mahdollisia muita ongelmia meillä saattaa olla, kun teemme analyysiä ja kansainvälistä yhteistyöstä. Pari asiaa mainitsin, kiitos muuta kysymyksestä. Ensinnäkin, kun ajatellaan analyysityötä, niin keskukset tekevät tätä työtä erillään kuitenkin tutkinnasta. Tämä raja on hämärää, mutta se on tärkeää pitää erillään, jos halutaan, että meillä on vaikuttavaa työtä selvittelykeskuksissa, niin analyysi on pidettävä erillään tutkinnasta. Muuten tulee sotkua, vaarannetaan keskusten vaikuttava työ ylipäätään. Ja sitten ongelma tiedon vaihdossa. Joskus selittelykeskukset vaihtavat tietoa, me saamme pyyntöihin vastauksia, mutta usein on niin, että tietoa ei voida käyttää tutkinnassa tai syytetoimissa, koska ei ole saatu hyväksyntää tietoa lähettävältä selvittelykeskukselta, koska se ei oikeudellisesti pysty. Eli tarvitaan todellakin tämä hyväksyntä, että voidaan hyödyntää tietoa. Joskus se saattaa haitata yhteistyötä. Kyllä, Paljon kiitoksia. Lähes 11 minuuttia kysymyksiin ja vastauksiin meni. Kiistata tärkeitä asioita, mutta ihan lyhyesti, jos sallitte, niin mitä tulee mafiavastaisen toiminnan lainsäädäntö Italiassa, niin se on paljon pidemmällä kuin taistelu vastaavalla alalla muissa maissa. Ehkäpä siitä kannattaisi ottaa oppia. Sitten Guen puolesta kollega McCarthy. Olkaapa hyvä. Thank you, Chair. Um, my... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys on herra Kostantsolle. Selvitykset, joita on tehty tässä valiokunnassa, jotka liittyvät äh, selvittelykeskusten yhteyksiin, äh, lainvalvontaan, on todettu, että selvittelykeskuksilla on parempia mahdollisuuksia kuin äh, lainvalvonnalla päästä tietoa poliisikärämään tietoon. Te korostitte itse sitä, että mikä merkitys on selvittelykeskusten autonomialla ajatellen niiden organisatorista statusta sen lisäksi, että valmistetaan, että syötökeskuksilla on pitkälle menevä oikeudellinen, juridinen riippumattomuus suhteessa lämmönvalvontaelimiin. Uskotteko, että ne, jotka eivät ole, syötökeskukset, jotka eivät ole opotettuna osaksi lainvalvontajärjestelmää, ovat pystyneet saamaan enemmän autonomiaa vai uskotteko, että tällä on mitään merkitystä? Ja sitten on pitkälti tunnustettu, että riskiindikaattorit rahanpesusta – ja terrorismin rahoituksesta ovat huomattavasti erilaisia ja että on paljon vaikeampaa havaita terrorismin rahoitusta johtuen siitä, että oikeudellisia rahastoja kenties käytetään ja pienempiä summia kuin itse silloin, kun toimitaan puhtaasti rikollisten toimien puitteissa. Nämä äh, rahoitusmenetelmät, pystyvätkö ne käsittelemään tätä haastetta, joka tähän liittyy? Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Kysymys esitettiin teille, kollega Konstanso. Jos Fiedler haluaa täydentää, niin olkaa hyvä vain. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti. Tämä malli ja vaikutus keskusten itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä malli vaikuttaa riippumattomuuteen, mutta se ei ole suora valinta. Tämä ei tarkoita sitä, että poliisin selvittelykeskukset olisivat riippumattomampia kuin muut, vaan tässä ainakin tietojen perusteella voidaan sanoa, että poliisi FIUt ovat syvemmin juurtuneena emojärjestöön. Ne kuuluvat poliisirakenteeseen, eivätkä voi olla niin itsenäisiä verrattuna sellaiseen tilanteeseen, jossa selvittelykeskukset ovat ministeriön alaisuudessa toimivia yksiköitä. Se, että ne kuuluvat poliisilaitokseen, niin ei ole se syy, mutta joskus ne olevat liian syvälle juurtuneita tähän organisaation, emoorganisaatioon, ja siksi eivät välttämättä ole niin riippumattomia. Ja toinen tekijä Kuten jo totesinkin, on se, että valitettavasti tämä, li- tämä on riski myöskin poliisipuolella, eli tässä pyritään vaikuttamaan poliisitutkintaan. Yleensä ilmoitusten perusteella selvittelykeskukselle lähtevät näitä tutkimuksia toteuttamaan. Ja sitten mitä tulee äh, riskiindikaattoreihin, tämä on tärkeä kysymys ja melkoinen haaste ja todellakin pitää paikkansa, että palautetta pitää saada perinteisesti rahanpesu on helpommin järjestettävissä. Ongelmallisempi puoli on terrorismin rahoitus, summat ovat pienempiä tai määrät ovat pienempiä ja nämä transaktiot ovat erittäin vaikeasti tunnistettavissa, joten ehkä tässä keskitytään enemmänkin subjektiivisiin elementteihin, arkaluonteisiin tietoihin, joita ei välttämättä voida edes julkaista palautteen saamiseksi. Me yritämme puhota yhteen hiileen ja hyödyntää tutkimustuloksia ja yritämme saada sitten palautetta näihin tietoihin liittyen. Kiitoksia. Kollega Fiedler, haluatteko täydentää tätä kulmaamme vastausta? Ich. Hatten Sie mir das Wort gegeben? Niin, sain siis, siis puheenvuoron. Teidän ei ole pakko vastata, mutta mahdollisuus siihen nyt tarjoutuu. Aivan lyhyt täydennys ja sanoin myös, että olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa. Tulemme koko tuloksiin, parempiin tuloksiin terrorin rahoituksen selvittämisessä, kun saamme intensiivisempää yhteistyötä rahoitusvälineiden kanssa tällaisessa tutkinnassa, joka on, jossa käytetään kriteerejä, jotka ovat sekä henkilö- että transaktioperusteisia, joita jatkuvasti ö, äh, ajankohtaistetaan, sanoisin tämän selvästi. Niin tämä riippumattomuuskysymys on mielestäni erittäin keskeinen selvityskeskuksista puhuttaessa. Mitä Maltaan tulee, niin FIU on toteuttanut tutkimuksen, mutta siitä ei ole raportoitu enempää äh, yleiselle syyttäjävirastolle, koska riippumattomuutta ei vaalitu. Sen verran siitä ja sitten vihreiden puolesta kollega Giikolta, olkaapa hyvä. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ainakin kolmesta tapauksesta tiedän, että Maltalla FU eivät ole jatkaneet toimia. Ne, jotka kuuntelevat meitä, niin voivat antaa meille enemmän infoa käyttöön. Me emme ole ainakaan sitä saaneet. Kollega Konstanso, mielenkiinnolla tutustumme kertomukseen. Ja tämä on erittäin arvokas harjoitus, jonka tässä toteutamme. Kaksi asiaa haluaisin ottaa esille. Voisitteko ensinnäkin mahdollisimman tarkkaan kertoa enemmän siitä, mitä rikkomuksia tai puutteellisia toimia on havaittu missäkin jäsenvaltiossa kolmannen rahanpesuvastaisen direktiivin täytäntöönpanossa. Sanoitte, että se on puutteellista, mutta ette maininneet niitä jäsenvaltioita tai FIUita, jotka eivät ole toimineet kolmannen rahanpesudirektiivin mukaisesti. Sitten 37 sivulla toteatte vastauksessanne, että me tarvitsisimme eurooppalaista selvittelykeskusta. Voisitteko kertoa valiokunnalle, miksi uskotte eurooppalaisen selvittelykeskuksen olevan tarpeen? Vielen Paljon kiitoksia. Kysymys esitettiin kollega Konstansolle. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Niin, kolmannen direktiivin rikkomukset. Ehkä ei tarvitse mainita nimiä, vaikka minulla ne olisi tässä edessäkin, niin tämä liittyy yksittäisiin toimituksiin, mutta ne on anonymisoitu että tästä ei ole mitään raportissa sellaisenaan. Pitää paikkansa kyllä, että raportissa todetaan, että saattaa olla olemassa tapauksia, joissa on ainakin epäilyttäviä käytäntöjä, vähin ainakin, vähintä mitä voidaan sanoa kansallisella lainsäädännön tasolla. Kun selvittelykeskuksella ei ole rahoitustietoa esimerkiksi, ja tarkoitan, että ettei ole jotain pankkitilitietoa ihan yksinkertaisemmalla tasolla. Eli kun ne, jotka kartoitusta tekivät ja foorumiväkinkin pitävät tätä tavallaan kolmannen ja toisenkin direktiivin ja ainakin FATFn suositusten rikkomista. Sitten on jotenkin myös sellaisia ongelmia, kuten mainitsin, että voidaan antaa hyväksyntä tietojen käytölle. Se on ongelmallista. Kolmas direktiivi määrää yleisestä tiedonantovelvollisuudesta tai hyväksynnän antamisen velvollisuudesta jatkotoimia varten tutkinnassa tietyn poikkeuksin. No, käytännössä poikkeuksia on enemmän kuin on sääntöjä. Usein hyväksyntä evätään, useammin kuin myönnetään minulle sellainen vaikutelma. Ja ainakin raportti antaa sen käsityksen, että tässä varmasti täytäntöönpano on puutteellista. Muitakin esimerkkejä on. Jos aikaa on, voi jatkaa, mutta haluaisin keskittyä kaikkein tähdellisimpiin näkökohtiin. Okei, okay, vielen dank. Äh, Nachfrage. Oikein paljon kiitoksia. Tarkentava kysymys kollega Gigol. Voisimmeko saada tämän luettelon, vaikka ettekään voi mainita tätä maata? Eli jos ette voi mainita maita, niin ainakin ne esimerkit, joihin liittyen meillä on ongelmia kolmannen rahapesun vastaisen direktiivin täytäntöönpanossa. Toki jos se raportista löytyy, niin mieluusti voin luettelon näistä tuloksista kertomuksen pohjalta. Ja sitten sopi vielä puheenjohtaja lyhyesti. Totta kai raportti tätä heijastele. Siellä on luku, joka liittyy siihen, mitä selvittelykeskukset voisivat toimittaa vastauksena, mutta siitä voitaisiin sanoa, että näin jälkiviisaana voisi todeta, että siinä olisi pohdinnan paikkaa. Kuten totesin, keskukset ovat kovin erilaisia toinen toisistaan. Se, että olisi koordinoiva elin, joka hoitaisi näin kirjavaa sakkia, no en tiedä, tarvitaanko sitä, onko se tehokas ratkaisu. Ehkä tarvitaan yhdenmukaisemmat puitteet, niin että EU-tasolla tämä onnistuisi. Se, että koordinoidaan helpotetaan yhteistyötä, niin se on totta kai tervetullutta. Hyvä, paljon kiitoksia. Kollega Fiedler, haluatteko täydentää tätä kolleganne vastausta? Haluaisin viittaa siihen, että on Europolin tiedosta välitetään tällaiset ilmoitukset ja se intensiivisesti tekee havaintoja, mutta niin kuin muissakin tapauksissa se on riippuvainen eh, jäsenvaltioiden näistä vastaavista tahoista. Äh, Oikein paljon kiitoksia. Nyt olemme kuulleet ryhmien puheenvuorot. Yksi spontaani kysymys. Anna Gomez, varapuheenjohtaja, olkaapa sy- so... Kiitos. Niin, totesitte 90 prosenteista kysymyksistä tai näistä il- ilmoituksista tulee rahoituslaitoksista kaikki eivät tunne edes velvollisuutta ilmoittaa. Kuka ne velvoita heitä oikeastaan? Ja Konstantsolta kysyisin, miten sitten uuden eh, investointiohjelman puitteissa Italiassa, se on näitä yksi uusista hankkeista, jotka tavallaan ruokkivat rahanpesua. Ja sitten kysyisin teiltä myös, mikä on selvittelykeskusten rooli kun hoidetaan siirtoja offshores, voi olla osingoista kyse, rojalteista, pankit ja rahoituslaitokset joutuvat jotain ilmoittamaan veroviranomaisille, mutta ei välttämättä selvittelykeskuksille. Harjoittako kukaan rahanpesuvalvontaa näissä siirroissa offshoreen? No niin, paljon kiitoksia siinä viimeinen kysymys. Ja jos teillä jotain tuli vielä mieleen, niin loppupuheenvuorossa voitte täydentää jo ne tietoja. Kollega Konstantso, olkaa hyvä. Uh, the, uh, reporting... Oikein paljon kiitoksia, mitä tulee tähän raportointiasteeseen. Toden totta, rahoituslaitokset toimittavat näitä kaikista eniten, mutta mitä tulee kenttäväen tiedoista, niin yhteys muuta kuin rahoitussektorilta, se on lisääntymässä ainakin Italiassa. Yhä enemmän ilmoituksia tulee notaareilta tai kirjanpitäjiltä ja muilta muiden kuin rahoituslaitosten edustajilta. Tämä on tietenkin hyväksi. Varsinkin itsesääntely viranomaisten rooli on keskeinen. He toimivat ikään kuin filterinä, suodattamina tai helpottavat raportointia varmistaen, että luottamuksellisuussääntöä noudatetaan ja niin poispäin. Mitä tulee investointiohjelmaan, niin tietenkin voin kertoa teille vain ja ainoastaan kenttäväen näkemykset. Me teemme tietenkin kaikkemme rahanpesun vastaisessa taistelussa. Näin teemme jatkossakin. Sitten offshore-siirrot se on jatkuvasti tapetilla meillä. Ne muodostavat suurimman riskin ja me yritämme jatkuvasti seurata tilannetta paikallisten tietojen ja erinäisten lähteiden ja kansainvälisen yhteistyönkin pohjalta. Ja saan sanoa sen verran, että on olemassa erinäisiä offshore-järjestelmiä, yrityksiä, ja maita, jotka salaavat tietoja, joten me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä tässä taistelussa. Tätä ei voida hoitaa yhdestä selvittelykeskuksesta tai yhden jäsenvaltion toimesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Niin mitä itsesääntelyyn tulee, nämä välittäjät, juristit, veroneuvojat, onko olemassa mitään tietoa siitä, että näistä, nämä ilmoitukset olisi jätettävä minä uskon, että kun huomioidaan nämä sanktiot, joita, joista on puhuttu, niin tämä tulee olemaan melko vahva väline. Kollega Fiedler. Kiitos. En mielelläni sano olevani vasta mieltä, mutta äh, Saksan äh, sovittelukeskus nyt tässä on kovin optimistinen, mutta mä sanon, että vain val, toimiva valvonta ja itsesääntelyorganisaatiot, kuten asianajat ja veronvalvojat, ovat tässä tällaisena – valuvana elimenä vuosien ajan. Ne ovat olleet, niillä on ollut velvollisuuksia, mutta sieltä tulee kuitenkin häviävän pieni osa tällaisista ilmoituksista, joten siksi vetoaisimme sen puolesta, että saataisiin toimiva valvonta, jos olisivat toimivat valvontaelimet, jos saisi neuvontaa ja herkistämistoimintaa ja myöskin tehokasta toimeenpanoa. Tämä olisi, nämä olisivat tehokkaat välineet niin, että ne, joilla on velvollisia, saisivat asiasta ensin tietoa, heidät herkistettäisiin näille kysymyksille ja valvonnan kautta voitaisiin sitten huolehtia siitä, että te asianmukaista tietoa saadaan, jota varmastikin on olemassa. Kiitoksia. Ei teidän tarvitse väittää, että te olisitte aivan eri mieltä. Te olette kyllä antaneet erittäin arvokasta tietoa. Mehän tiedämme, että olemassa olevat tiedot ovat aika lailla puutteellisia, mutta meidän täytyy tietenkin vielä petrata tällä saralla. Ja mikäli teillä on enemmän infoa jossain vaiheessa annettavana, niin antaa tulla vain. Haluaisin kiittää meidän kahta tämänpäiväistä vierastamme. Ensimmäisen paneelikeskustelun yhteydessä saimme mielenkiintoisia tietoja, joita jatkotöissämme voidemme hyödyntää. Kyse on henkilöstöresurssien puutteellisuudesta ja kollega Fidler, olette kyllä toimineet ammattiliiton edustajana erinomaisella tavalla. Ja kun otetaan huomioon Italian vanha mafia-lainsäädäntö, niin se on parantunut huomattavassa määrin. Oikein paljon kiitoksia vierailustanne ja te olette ilmoittaneet, että toimitatte meille myöskin kirjallista materiaalia ja saaneen rohkaista teitä myöskin toimittamaan meille nämä tiedot. Saaneen päättää paneelin ensimmäisen kierroksen tähän, kolme minuutin tauko ja sitten siirrymme kakkosvaiheeseen. Ja silloin puheenjohtajan tehtävistä vastaa varapuheenjohtajamme Anna Gomez. Kiitokset kaikille, kiitokset myös tulkeille. Um, let's start now the second... No niin, aloitelkaamme toisen paneelikierroksen. Okay. So we have now the second session. No niin, toinen paneeli alkaa. Aiheena venäläinen rahanpesujärjestelmä. Ja toivotan tervetulleeksi meidän panelistimme kollega Raadu, Investigative Dashboard, Organized Crime and Corruption Reporting Project-hankkeesta ja sitten kollega Burkans Latvian selvittelykeskuksesta rikoksen tuottaman hyödyn yksikön edustaja. Hän on videolinkin välityksellä meihin yhteydessä. Menettelyyn liittyen totesin, että alustajat saavat 10 minuuttia aikaa. Sen jälkeen keskustelu keskustelu edustajien kanssa. Viisi minuuttia aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Eli kysymys maksimissaan minuutin mittainen ja sitten vielä vähän aikaa vastauksiin. Ja näihin sanoihin päätän antaisin puheenvuoron kollega Radulle. Um, so... Kiitos, kiitos kutsusta. Edustan OCCRPtä. Se on laajin tutkintaa tekevä työ ja työstään raportoiva. Me seuraamme rahaperässä 2010 vuodesta huomasin kollegojen kanssa, että me tavan takaa törmäsimme samoihin asioihin. Rikos oli aina sama, varsinkin rahapesussa. Jos ajatellaan huumekartelleja Meksikossa, Latvia huomioiden ja niin edelleen. Eli päätimme 2010 selvittää perusrakennetta, joka mahdollistaa laajan mittakaavan rahanpesun. Törmäsimme uusiseelantilaiseen yritykseen, jolla on latvialaisessa pankissa tili. Aika omituista pankkitilissä oli se, siellä oli 680 miljoonaa USA-dollaria. Se ei kuutunut kenellekään edunsaajalle, vaan monelle rikollisryhmälle, vietnamilaisille, venäläisille ja muille rikollisryhmille. Se oli kiintoisaa se. Me huomasimme, että on tällainen alusta valmiina, jonka myötä pystyttiin pesemään rahaa pieni kustannuksi, mutta laajassa mittakaavassa verrattuna perinteiseen rahanpesuun. Eli tässä tapauksessa rahanpesijät loivat alustan, ottivat pankit mukaan, toimittivat asiakkaat, asiakkaat suuryrityksille pankkitilineen, joita valvoivat. Niin ikään antoivat myös petoksen käsikirjat, eli pankki tarjosi rahapesuun valmiit paketit, siellä on tietoa, niin että älä lähetä rahaa, taas esimerkiksi miljoonaa, vaan, vaan esimerkiksi 999 000 oli muitakin ohjeita. Älä sano, että laivaat satamasta tavaroita, jos se yrityksesi toimii meren äärellä satamassa. Selkeitä ohjeita, miten päästä kuin koira veräjästä rahanpesua tehtäessä. Ja kuten totesin, työ käynnistettiin 2010, tajusimme, että ongelma on valtavan paljon suurempi. 2010, kun meillä oli muitakin hankkeita kanssa välisen toimittajayhteenliittymän kanssa. olimme Panama-peressä mukana LuxLeakissä, monessa muussakin, SwissLeakissä niin ikään. 2010 huomasimme yhden ilmiön, jota rupesimme kutsumaan venäläiseksi pesulaksi. Moldovan oikeusjärjestelmä ja pankkijärjestelmä ilmiselvästi oli hyödyntämisen kohteena laajamittaisessa rahanpesussa. 20,8 miljardia USA dollaria Venäjältä, 19 pankista Venäjältä, ja siellä oli joitakin pankkia, jotka olivat kytkyksissä Vladimir Putiniinkin. Eli 19 pankkia Venäjällä ja yksi pankki Moldovassa, ja, ja kaikki meni Riikaan yhteen pankkiin ja, ja sieltä eteenpäin USAhan, EUhun ja muualle. Eli venäläisessä pesulassa oli mukana vastaanottavassa päässä yli 5000 yritystä, 732 pankkia 96 maassa. Eli kuinka koko maailma tässä on kyseessä. Tämä on aivan ma- massiivista. Kiitos, tässä oli, kun paneuduimme tähän, että kaikki oli peräisin Moldovasta yhdestä pankista. Niin voi lähestyä tätä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin ja totta kai siellä oli 60 000 liiketointaa mukana. Ja sitä on hankalaa seurata. Yksikään selvittelykeskus tai muu taho suurissa pankeissa pystyisi käsittelemään ja käymään läpi 60 000 epäilyttävää liiketointa. Mutta voidaan katsoa sitä muustakin näkökulmasta. Eli yksi lähtöpiste, alkuperä. Nykyjärjestelmässä puutteena on se, että meillä on kaikenlaista politiikkaa, että täytyy tuntea asiakkaan ja asiakkaan asiakaskin jossakin tapauksessa, mutta me emme tiedä, kuka omistaa pankit, joita käytetään rahan välittämiseen. Siitä on ongelmaa. Siihen on helppo muuttua. Kuka opistaa tämän moldovalaisen pankin, joka on mahdollistanut sähköisen siirron 20,8 miljardin USA-dollarin verran? Jos katsotaan pankin omistajarakennetta, rakennetta, niin, niin siellä on lähinnä yritykset, jotka ovat brittiyrityksiä, slp ja LPitä, ilman todellista edunsaajaa, jos kaivaa syvemmälle, niin paperilla kyllä on lueteltu edunsaajia. Ne ovat yleensä välikäsiä. Jos katsoo todellista omistajaa, niin kyse on samoista välikäsistä näistä agenteista. Eli ne on helppo selvittää. Se on muutaman klikkauksen takana. 60 000 liiketointa ei tarvitse käydä läpi tajutakseen, mistä on kyse, kun tietää vain kuka omistaa pankit, jotka tekevät näitä sähköisiä siirtoja. Nyt on kyse sitten venäläisestä pesulasta, 20 miljardista. Moldovassa on vielä muitakin pankkia, mm mistä yksi miljardi varastettiin ja se romahdutti Moldovan talouden. On muitakin tahoja, joissa tapahtuu rahanpesua. Se on helppo selvittää. Ei tarvitse käydä läpi liiketoimia. Katso vain, kuka omistavat pankit. Kyse oikeastaan on suurista pankeista EU-ssa. Suurin osa rahasta venäläisessä Pesulassa oli latvialainen pankki, joka viime keväänä suljettiin, kun olemme raportoineet tästä. Private Bank on mukana tässä. Ja Danske Bank 1,2 miljardia käsitteli tässä venäläisessä pesulassa. Deutsche Bank käsitteli paljon rahaa. Kun on kyse Deutsche Bankista kyse, niin sanoin, että se on mahdollista, koska 2014 asti sähköisesti siirrettiin tätä rahaa totesivat, totesivat että se oli mahdollista, kun meillä ei ole riittävästi henkilöstä selvittämään sääntöjen noudattamista. Nyt meillä on paljon enemmän, pari tuhatta, mutta ei sekään riitä. Herra Kostantso on aivan oikeassa, kun hän totesi, että tarvitaan myös tekniikan käyttöä, jotta voidaan löytää nämä mallit. Kun muistatte, että alusta totesin, että tässä on selvä malli olemassa, aina törmätin yhteen samaan asiaan, on helppo selvittää käyttäen ohjelmistoja. Niin teemmekin OCCRPssä. Kehittelemme tällaista raportointia perustuen mallintamiseen, että voidaan selvittää mahdolliset korruptiotapaukset, rahanpesutapaukset ja vastaavat vääryydet. Tekniikka tässä avainasemassa. Ja ja todellakin on tärkeää toimia suurten pankkien tasolla. Tarvitaan tilintarkastuksia kaikissa isoissa pankeissa, jotka vastaavat, vastaavat tilit omistavat. Se on helppoa oikeastaan. Ajatellaanpa Deutsche Bankia tai Danske Bankia tai muita, niin vastaavia tilejä ei välttämättä ole muualla. Muutama tuhat oikeastaan. Se on tehtävissä ilman, että on kymmenen tuhansia ihmisiä ja valtavasti resursseja, ja se olisi tehtävä. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavana kollega Burkans, olkaapa hyvä. Thank you. Mm. Maybe I, I can start. Löysin Okei. Okay. Uh, I'm head of... Olen L- Latvian elimestä, joka tutkii rahanpesuprosesseja lyhykertoisesti, että tämä on siis Latvian äh, tällainen tiedusteluyksikkö. Meillä on hallinnollistyyppinen instituutio ja me valvomme, toimimme äh, syyttäjäviraston alaisuudessa sen valvonnassa, vaikka me ole mitään syyttäjiä. Me olemme koordinaattorina rahoitussektorin kehitysneuvostossa, joka on ministeriön yhteydessä joka jonka toimintaa koordinoi pääministeri vuodesta 2005. Meillä on ollut kolme prioriteettia. Yksi niistä on se, että olemme pyrkineet tarttumaan rahanpesuun meihin. Ja tämä merkitsee sitä, että me olemme myöskin ottaneet jäädyttämään varoja, jotka liittyvät näihin toivottavasti tyyppisiin rahanpesutoimiin. Tämä liittyy siihen, miten näitä on käytössä hallinnossa. Minä haluaisin kiinnittää huomioon seuraaviin tilastoihin. Viimeisten kolmen vuoden ja puolen vuoden aikana valvon rahapesuun keskus on tehnyt tuhat määräystä varojen jäljittämistä, jotka on saatu rikollisesta toiminnasta. Ja yli 160 miljoonaa euroa on jäädytetty eri pankkitileillä kaiken kaikkiaan. Ja tämä on tietysti rahoitusta, joka, tai jotka ovat peräisin rikollisilta. Tietysti tietoa on saatu myöskin ulkomaisista selvittelykeskuksista, mutta vuonna 2016 keskimääräinen aika saada tietoa ulkomaisista rahoituskeskuksista oli 34 kalenteripäivää keskimääräinen aika Latvian selvittelykeskuksen vastauksessa muille vast- selvittelykeskuksille oli vain 12 päivää. Totta kai eh, me, me, me ymmärrämme, että omassa kansallisessa rajoituksessa, mutta kuitenkin valmistelemme vastaukset eh, kysymyksiin nopeammin kuin kollegamme muualla – mitä tulee sitten järjestöjen varoihin Latviassa vuonna 2016-70 päätöstä tehtiin 57 äh, rikostapauksessa ja varojen määrä kokonaisuudessaan oli 59,5 miljoonaa euroa, jotka takavarikoitiin ja vielä 6 miljoonaa euroa tästä summasta äh, parantettiin Latvian valtion budjettiin. Mitä tällä hetkellä rahanpesun torjunnassa on seuraavat ajankohtaiskysymykset, neljännen direktiivin vaatimukset, niiden täyttäminen, se, että saadaan aikaan äh, raportointijärjestelmän sopeuttaminen äh, niin, että se vastaa syötökeskusten tarpeita ja tehdään äh, rahanpesun torjunnasta tehokkaampaa mitä me sitten tulee tähän meidän, tämän siis meidän työhömme ja sen tehokkuuteen. Thank you so much. Oikein paljon kiitoksia. No niin, ja sitten yleiskeskusteluun, alkuun, yhteisesittelijöiden puheenvuoroon. Jeppe ensimmäisenä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos kahdelle panelistillekin alustuksista. Totta kai me tiedämme venäläisen pesulan tapauksen varsin hyvin. Aika järkyttävää kuitenkin täytyy tunnustaa ajatellen, mistä summista on kyse ja kuinka paljon toimijoita, jopa EU-jäsenvaltioista. Totta kai Moldovakin, kuten todettiin. Herra Radulle voisin esittää kysymyksen. Mm, miten te näette tämän kamottavan hoidon ja miten EU-jäsenvaltiot tulisivat yhtälöön mukaan. Ja sitten herra Burkans, kuten totesin, tässä oli moni jäsenvaltion mukana. Isoja EU-pankkia ja Saksa, Tanskastakin ja kuultiin juuri miljardista eurosta, joka meni Danske Bankin kautta. On tärkeää, jos voisitte vähän enemmän kertoa siitä, miten se onnistui Latviassa, että teidän pankkinne olivat tässä käytössä. Miksi ette huomanneet tätä varhemmin? Tämä ensimmäinen kysymys. Toiseksi puhuitte syytetoimista. Tiedän toki, että se ei ole teidän vastuullanne selvittelykeskuksena, mutta voitteko huomata mitä sellaista, että syytetoimiin on riittävästi ryhdytty Latviassa ja muualla? Entäpä miten Latvia tekee yhteistyötä muiden selvittelykeskusten kanssa muissa jäsen, EU-jäsenvaltioissa? Kiitos. Uh, okay, so uh, I'll, I'll take the... Ensimmäiseen kysymykseen liittyen, kollega Kofot, kiitokset kysymyksistänne. Landromaat järjestelmä kuvastaa yhteistyön puutetta selvittelykeskusten lainvalvontaviranomaisten ja muiden välillä. Me tunnistimme Landromatin vuonna 2014 ja viime vuonna kahden maan viranomaiset ottivat meihin yhteyttä sanoen, että me voi jatkaa tutkintaa, koska asiakirjat eivät vain siirry rajat, rajojen yli. Venäjältä ei saatu yhtään mitään tietoa. FSB Venäjältä pyysi tietoa Landromaatista, mutta ei koskaan palauttanut itse tietoa tietoa sitten saatiin, tilitiedot, transaktiotiedot saatiin ja sitä kautta pääsimme eh, siihen tilanteeseen, että eri lehtien avulla saimme sitten tietoa näistä eh, rahavirroista. Ongelmana oli se, että nyt keskityttiin vain ainoastaan transaktioihin, mutta niiden seuraaminen on aika hankalaa, sillä kyse on kokeneista ihmisistä. Nämä rikolliset ovat luovia. Heillä on paljon enemmän tietoa kuin virastossa viruvilla syyttäjäviranomaisilla. Heillä on yh- tietoa rajat toimista ja enemmän rahaakin tietenkin tarjolla. Heillä on väkeä ja tukijoita vaikka kuinka paljon järjestelmiensä ylläpitämiseen, joten transaktioiden läpikahlaaminen vain sekoittaisi tilannetta yksinkertaisempaa olisi vain keskittyä pankkeihin, jotka ovat mukana hommissa. Jos pankkeihin ei ole pääsyä, jos tiedetään, että nämä pankit ovat syyllistyneet rahanpesutoimiin laajemmassakin mittakaavassa, niin näiden yhteyksien keske- keskeyttäminen, se kyllä sitten aiheuttaa rikollisille ongelmia. Kollega Burkans, haluatteko täydentää tätä? Yes, of course. Totta kai. Minä vastaan näihin kysymyksiin. Ensimmäinen, miten tämä minä haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tämä Londromat Pesolan tapaus vuoden 2011 ja vuoden 2014 välisenä aikana tammikuusta lokakuuhun, niin minä tietenkään en voi kertoa tietoa raporteista, mutta 17. toukokuuta 2012 me saimme ensimmäisen raportin epäilyksestä eräältä pankilta. En voi kertoa, mikä pankki tämä oli, mutta saimme tuon raportin. Ja se oli hyvä raportti. Ja muutaman päivän kuluttua me valmistimme spontaanin raportin kollegoillemme Moldovassa siitä, että jotakin epäilyttävää oli käynnissä ja pyysimme heitä välittömästi toimimaan. He mutta he kuitenkin pysyivät vaiti. Ja kun sitten lähetimme toisen kirjeen, kun saimme tietoa pankilta, mä ajattelimme, että ehkä transaktiot olivat myös väärään suuntaan, mutta näyttää siltä, että on okin oikeus tausta, koska tuomarit eivät numeroineet näitä oikeudistettuja päätöksiä, joten olimme yllättyneitä tästä. Moldova käynnistettiin muutama rikostapauksen selvittäminen, alustavat selvitykset siis käynnistyivät ja olemme ylpeitä siitä, että, että uskomme siihen, että me olemme ensimmäisiä pystyivät havaitsemaan, että sen, että jotakin väärää oli tapahtumassa, mutta kollegamme olivat myöhässä. Mitä tulee sitten näihin syytöksiin haluaisin sanoa, että Latviassa on lukuisia rikostapauksia ja nyt tämä ei tietenkään kuluttalaisen rahoitusasioiden tiedusteluyksikön toimipaltaan, vaan siitä vastaa syyttäjä viranomainen, mutta työ kuitenkin jatkuu ja tutkijat ovat jatkaneet työntekoaan. Haluaisin korostaa sitä, että meidän pankkejamme valvoo ei keskuspankki, vaan rahoitus- ja pääomamarkkinoiden komitea. Ja myös se voi tehdä tarkastuksia ja seuraamuksia on sovellettu rikkomuksiin, ei pelkästään näissä mainitsuissa tapauksissa, vaan myöskin otettu huomioon se, että on muitakin rikkomuksia, jotka on havaittu lukuissa tarkastuksissa, on myöskin havaittu puutteita sisäisissä valvontajärjestelmissä. Tämä asia on otettu yhteyteen lukuisissa yhteyksissä. Varojen käyttö, rahojen pesut, puutteet valvontajärjestelmissä ja seuraamukset, jotka liittyvät pääomamarkkinoiden toiminta. Tällä hetkellä pankki ei työskentele siis 4. maaliskuuta jälkeen. Tuo viimeinen kysymys, joka koskee sitten yhteistyötä muiden rahanpesun selvittelykeskusten kanssa. Mainitsin jo hyvin kriittisiä kommentteja, koska näytti aivan siltä, että pyyntö jäädyttää varoja, joka on tavallinen käytäntö, käyttö tällaisilla alueilla, niin uskon, että vuonna 2012 tai 2013 me pystyimme jäädyttämään jotakin, mutta, eh, mutta mitä sitten tulee tähän kokonaisyhteistyöhön selvityskeskusten välillä, me olemme mukana tällaisessa kansallisjärjestössä vuodessa 2000 1999 Käyttämme vähän rahanpesuselvityskeskusten verkostoa hyväksemme ja samaan aikaan kuitenkin sanoisin, että meidän suurin kumppanimme yhteistyössä tilastojen osalta on Moldovan eh, eh, yksikkö, joka tekee tutkintaa eh, rahoitusasioissa ja saamme sieltä paljon tietoja. Ja että mm, että saamme vastauksia 12 päivässä kuin mitä muut kumppanit vastaavat. Tämä on minun lyhyt vastaus teidän kysymyksiin. Kiitos. Um, kiitos ja puheenvuoro siirtyy Peter Jesekille. Hän on toinen yhteisesittelijämme. Olkapa hyvä. Kiitos kummallisellekin alustajalle ja kiitos onnisteluista ja onnistuneesta työstä. Ja kuten totesitte, te kuljitte rahan perässä. Kysyisinkin tästä, jos, jos oikein ymmärsin, OCCRPn mukaan, jos ajatellaan kaikkia likaista rahaa venäläisessä pelus, pesulassa Kiinan, Hongkongin kautta, kuten pienempien eurooppalaisten maiden kautta vai USA kautta, miksi näin oli? Eh, herra Burkausille ehkä vähän vastaavallinen kysymys. Latvia ei ollut vastaanottava maa venäläisen pesulan ohjelmassa. Mistä syystä? Siksikö, että sen äkkäsitte aikaisemmin kuin muut? Kiitos. Um. Thank you. Um. Kiitos. Todellakin, jos ajatellaan rahavirtoja, USA vastaanotti paljon vähemmän kuin muut maat. Lähinnä kai siitä syystä, että USA pärjää vähän paremmin rahapesua paljastettaessa ja takavarikoa myös rahaa. Kun aloitimme työn 2010, niin Magnitsinkin oli ensimmäinen, joka paljastimme. sekä koko Euroopan ja USAan. Ja juuri viime kuussa syyttäjä viranomainen USAssa sai ryhmän kanssa yhteisymmärryksen siitä, että siellä rahaa pestiin, eli 5,9 miljardia takavarikoitiin. Siinä se ero. USA aktiivisemmin jahtaa rahaa. Haluaisin mainita yhden asian, en halua latvia panna kunnokkaan, koska ei ole vain Latvian pankista kyse. Muutkin pankit ovat tarjonneet näitä palveluita, kun on kyse pankin salaisuudesta. Viro on sama ajaa tilanteessa. Näitä pesuloita vaikka koko paljon. Nyt niin puhutaan vain venäläisestä pesulasta. Muita pesuloita löytyy myös Ukrainasta, Prochatski. Pienempiä, ehkä vain miljardin, pari miljardin arvoisia, mutta pesuloita löytyy. Eli tämä ongelma on paljon isompi kuin mitä minä tässä kuvailin, 20 miljardia. 80 miljardista on puhuttu. Jotkut ovat puhuneet ja tarkoittaa nimenomaan lainvalvontaviranomaisten tiedoista Moldovassa – Eli ongelma on varmasti paljon suurempi. Ja jos katsotaan pankkien omistajuutta, niin se ehkä selviää. Mikä oli myös kiintoissa, jos ajatellaan sveitsiläisiä pankkeja, Latvian pankkitietoja, niin siellä on olemassa määräyksiä, jonka mukaan asiakkaalla ei saa USA kansalaisuutta. Palatakseni kysymykseen USA kyvystä vastaanottaa. Kyllä sinne menee, mutta vähemmän. Jossain tapauksessa pankit ovat evänneet liiketoimen. Mr. Burkans? Kollega Burkans, haluatteko vastata? Yes. sir. Kyllä. Mm, tässä ja muissa tapauksissa niin minä kävin Moldovassa Kishinaussa ja Riikassakin ja me keskustelimme tästä kysymyksestä, miksi tätä rahaa tulee Latviaan eikä muualle ja miksi rikolliset suosivat Latviaa? Päätelmänä oli siis se, että kyse ei ole yhdestä ainokasta syystä. Tietenkin voidaan sanoa, että me toimimme ikään kuin siltana idän ja lännen välillä ja Monet kansalaisemme ymmärtävät Venäjää ja meillä on yhteinen historia ja sitä rataa, mutta nämä ovat meidän päätelmiämme. Meidän täytyy tehdä tutkimusta, selvittää oikeastaan suoraan rikollisista, että miksi toimitte mieluummin näissä maissa kuin jossain muissa. No syitä on lukuisia, mutta sanottakoon sen verran, että jos halutaan menestyksekästi taistella rahanpesua vastaan, niin meidän täytyy turvautua vakaaseen oikeusperustaan, jäädyttää varoja pitkäksi aikaa ja tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Näistä jäädyttämisistä Joskus jäädytys on voimassa vain kolme neljä päivää ja yhteistyö on aika lailla hankalaa ja minä pyydän heitä, että jos teillä on konkreettista tietoa, niin pyytäkää meiltä apua. Välittömästi jäädyttäisimme nämä varat, mutta ulkomailta tulevat pyynnöt, ne ovat määrätään aika lailla vähäiset, ainakin ne, jotka tulevat rikaan. Kollega Burkans Dombrovskis voisi teitä ehkä auttaa tällaisen tutkimuksen teetättämisessä, eli sen selvittämisessä, miksi rikolliset suosivat Latvian kaltaisia maita. Niin kuin kollega Radu totesi, Latvia on vain yksi monista maista. Kollega Rosati EPPn puolelta, olkaapa hyvä. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minä ensinnäkin haluaisin viitata tapauksiin, jotka on rekisteröity Latviassa ja muualla. Ja viitata sen toisen tapauksiin, joka on usein aika äskettäin. Kysymys on Lvanska bankasta Sloveniasta, jossa miljardi EU-dollaria Vendelin siirto tapahtui takana oli iranilainen henkilö, ja jonka jota koski etsintä kuulutus Euroopan unionissa, ja tämä rahoitettiin pienempinä summina eli 400 pankkitilille kautta maailman. Tämä on uusi asia, joka kenties on esille täällä valiokunnassa, mitä haluaisin kuulla, että kuullut tästä asiasta, ja onko tämä samantyyppinen toimi kuin jota on sovellettu, tai samantyyppinen malli, jota on sovellettu. Toinen asia liittyy, kun te sanoitte, että pitäisi keskittyä pankkeihin. Nyt ajatellaan näitä rahanpesudirektiivejä 234 EUn pankkien tulisi raportoida kaikista epäilyistä. Oli tapaus, jossa oli 60 000 epäilyttävää transaktiota – että niistä ei raportoitu samana päivänä eli samana kuukautena. Ja jos todellakin tämä on taakka rahanpesun selvittelykeskuksille, niiden selvittää, en tiedä onko näistä kaikista todellakin, ovatko pankit tästä raportoineet. Ja silloin voi kysyä, mikä on ongelma. Onko meillä ongelma olemassa olevassa lainsäädännössä, jossa on aukkoja, porsanreikiä, joka ei pysty havaitsemaan e- epäilyttäviä käytäntöjä tai väärinkäytöksiä, joita tapahtuu, vaan kun kysymys toimeenpanosta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja voi tietysti sanoa jälleen, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka ovat aktiivisempia tai jotka useimmin nousevat esille, kun puhutaan rahanpesusta, ja toiset taas eivät ole niin äh, eturintamassa tässä asiassa. Kysyisin, mikä teidän kokemuksenne mukaan on tilanne, missä näkisitte pääongelmat? Pitäisikö parantaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja pyrkiä sulkemaan porsareijat vai pitäisikö pitää kiinni siitä, että jäsenvaltiot olisivat päättäväisempiä näiden lakien toimeenpanossa? This is, this is by the way the question also to Mr. Burke. Tämä on kysymys myös herra Burkansille. Mr. Herra Burkans. Uh, yes. Uh... Niin. Minä tunnen vain sen alueen, joka kattaa meidän selvittelykeskuksemme. En tiedä, mitä tapahtuu EU ulkopuolella, sitä minulla ei ole tietoa, mutta minun näkemykseni on, että Jotkut muut säilyttelykeskukset ovat aika hitaanpuoleisia. Jos kerran tietoa pitäisi saada tietyssä ajassa, niin sitten välittömästi voimme toimiakin. Eli selvittelykeskuksilla on liian suuri työtaakka raportoinnissa. Voi olla, että on valtava määrä raportteja. Meillä on noin 50 ja 60 000 raporttia vuosittain. Käymme kaikki läpi. Eli noin tuhat tai enemmänkin ilmoitusta per työntekijä joka vuosi vähän alle 300 tapausta. Eli yksi työntekijä joutuu joka päivä käymään kolme ilmoitusta. Eli analyysiin on vähän aikaa. Meidän täytyy muuttaa järjestelmää. Tänä vuonna esimerkiksi me saimme jo päätökseen analyysityön toimitet, toimitimme uuden luonnoksen valtiovarainministeriölle, että epäiltävistä liiketoimista ei ilmoiteta, vaan ja loppusaatetusta työstä pankeissa ja niin edelleen. Eli meidän täytyy muuttaa meidän analyysityötämme, ei pelkästään selvittelykeskuksen työsaralla, vaan myös pankeissa ja muualla. Ja kiinnittää huomiota suuren mittakaavan tapauksiin, kuten Latviassa. Kiitos. Radu. Kollega Radu. For these questions, they are challenging. Kiitokset näistä aika lailla haastavista kysymyksistä. En tunne Slovenian järjestelmää, mutta voin kuitenkin sanoa, että niin kuin jo totesin, niin monia laundromat-järjestelmiä on olemassa ja järjestelmäliittoon kannattaa pitää mielessä, että ne ovat järjestelmiä, jotka luotiin Tor-verkostoon verrattavaksi. Eli ikään kuin salataan selaushistoria, eli tietylle nettisivustolle mennään monien tietokoneiden kautta, joten jälkihäviä. Ja Venäjän laundromaat toimii samalla tavalla. Ehkäpä Slovenian laundromaat toimii samalla tavalla. Eli tämä järjestelmä toimii niin, että monet korruptoituneet poliitikot ja rikolliset pistävät rahansa yhteen ja jakavat ne sitten myöhemmin. Eli Tällaista rahaliikennettä on vaikea seurata, jos katsotaan Venäjän, Latvian, Moldovan transaktioita. Ne oli vaikea sanoa, että mistä kaikki lähti liikkeelle. Vietnamilaisten rahat on pistetty samaan kirstuun Meksikon rahojen kanssa ja niin poispäin. on, meillä ei valitettavasti ollut 60 000 ilmoitusta, mutta eihän niitä kukaan olisi voinut käsitelläkään yhtään missään selvittelykeskuksessa. Mutta Venäjän laudromaat on vain yksi esimerkki näitä transaktioita on miljoonia, mitä erinäisimmissä laundromaateissa. Mutta miten me voimme puuttua näihin ongelmiin? Kuten sanoin, jos kansallisella tasolla yritetään parata toimia, niin ne eivät koskaan riitä. Me tarvitsemme EU-tason lainsäädäntöä. Sillä näinhän rikolliset ajattelevat. He toimivat järjestäytyneesti, rajat ylittävällä tavalla. EU on heille se toimintakenttä. Lainvalvontaviranomaiset näkevät valtion rajat ja se rajoittaa toimintaa. Eli me tarvitsemme verkostoa, jotta voidaan verkostoa vastaan taistella jos tämän tyyppiseen korkeatasoiseen rahanpesuun halutaan puuttua, sillä tämähän aiheuttaa jäsenvaltioille päänvaivaa ongelmia, jos katsotaan Moldovan taloudellista poliittista ilmapiiriä ja tilannetta, niin ma- vuosien ajan käteisvarat hävisivät Moldovasta. Miljardi vietiin pankista, suuri osa EUn alueelle ja vastavuoroisesti Moldova saa EUlta vain aivan vähäisiä rahamääriä. Ja nämä rikolliset toimivat ainakin EUn laajuisesti, eli eivät ole pelkästään esimerkiksi Moldovan rajojen sisäpuolella toimivia rikollisia. Kiitoksia kollegani Regner. Kiitos näistä vaikuttavista kuvauksista. Eli tärkeää todeta, tarvitaan verkosto verkostotapaamisia. Nyt nämä uudet asiakaspolitiikat, te kuvailitte sitä, miten monet maat, miten monet pankit, miten monet postilaatikkoyritykset ovat mukana tässä toiminnassa. Ja me olemme rahoitusdirektiivissä velvoittaneet uudentyyppiseen asiakaspolitiikkaan, ja nyt on nähtävissä, että se mitä on olemassa ei riitä. Tällaiset pankkien itselleen asettamat velvoitteet eivät riitä. Mitä muutoksia teidän mielestänne, ollaanko nyt konkreettinen, jatkaakseni siitä, mitä hän Rosati sanoi, mitä muutoksia tähän Know Your Customer, tunne asiakkaasi politiikkaan tarvitaan. Minusta on Bernin mm, pankin yhteydestä kuulin, että tässä on tapahtunut tätä ulkoistamista, eli Mossack Fonseca on tällainen perversi esimerkki tässä koko järjestelmästä. Miten tästä tähän voitaisiin puuttua? Ja sitten, mitä te sanoitte näistä verkoista? Tarvitaan verkosto verkoston äh, torjumiseen. Me toimimme, että tämä eurooppalainen syyttäjäviranomainen jossakin vaiheessa toteutuu edes jossakin rajoissa, mihin suuntaan, missä määrin tämä eurooppainen syyttäviranomainen, joka siis on vasta syntymässä, joka vasta on alkuvaiheessa, joka vielä ei oikeastaan kata näitä tehtäväalueita, mitä tehtäväalueita sen teidän mielestänne tulisi kattaa, jotta me tässä pääsisimme eteenpäin. Ja tämä on se kysymys, joka on molemmille herra Burkansille ja herra Paradulle. Missä Burkans? Kollega Burkans. Yes, you... Kyllä, fiksu kysymys. Totta kai yksiköt eivät pankkien valvontajärjestelmiä tarkastele. Se kuuluu valvovalle taholle Latviassa omalle komitealle. Me emme ole valvojia me. Mutta juristina mietintö tämän aivoriihen muodossa, että voitaisiin katsoa tätä tilannetta siten, että voitaisiin jotenkin menestyksellisesti torjua rahanpesua. On jo esitettykin, että tällä haavaa oikeudelliset vaatimukset ovat se, että jos rahaa on rikollisesti saatu ja siirretty maasta toiseen, niin sitten esitetään pyyntö, että pidettäkään tämä ja tämä mutta miksi emme ole sitä näin järjestäneet, että jos yksikkö saa ilmoituksen pankilta ja näkee, että on tosiaaliset ja oikeudelliset perusteet olemassa, niin ja esittää vaatimuksia, että raha palautetaan maahan, josta alun perin se oli peräisin. Ja sitten pyritään tutkimaan sitä siinä maassa, maassa ja b -sä. Eli ehkä selvittelykeskuksella pitäisi olla valta ei pelkästään jäädyttää varoja, vaan myös palauttaa ne alkuperäiselle tilille. Ja tämä prosessi nopeutuisi. On monenlaisia esteitä, sopimuksia ja direktiivejä, erinomainen ehdotus, mutta minä uskon, että siihen menee vielä vuosia. Kiitos. Um, ähm, Mr. Radu? Um, Kollega Radu. Thank you. Um, I mean, if you, if... Paljon kiitoksia. Niin, jos tarkastellaan uudemman kerran näitä rakenteita tässä laudromaat-järjestelmässä. Me tiedämme, että nämä pankit ovat rikollisten hallussa, siis Moldovan pankit. Lainsäädäntö Moldovassa sanoo, että jos omistusosuus on yli 5 prosenttia, niin silloin todellinen edunsaaja on ilmoitettava. Ja rikolliset toimivat alkuvaiheessa siten, että he omistavat 4,9 prosenttia offshore-välineiden avulla. Se on helppoa. Ja Moldova ajatteli, että he olisivat vielä fiksumpia kuin rikolliset ja sitten he lisäsivät tähän yhden prosentin rajan. No, rikolliset omistivat sitten 0,9 prosenttia. Eli me tarvitsemme omistajuudesta tietoa. Se on kaiken A ja O. Ja tämä liittyy läheisesti näihin omistajuusrekistereihin ja muihin. Rikolliset ovat siis luovia. Ja jos katsotaan näitä yrityksiä, niin kyllähän paperilta löytyy omistajia, mutta ne ovat vain välikäsiä tai niitä, jotka ovat näitä yrityksiä perustamassa olleet, mutta nimien löytäminen on helppoa ja sitten havaitaan, että kahdessa tuhannessa muussakin yrityksessä samat henkilöt ovat mukana, eihän kukaan sellaisen kykene. Eli pankkien omistajuuskysymykset ovat tärkein asia. Yhtä lailla on tärkeää selvittää nämä yhteydet näissä verkostoissa – jos katsotaan Venäjän ja muiden maiden laundromaatteja, niin aina löytyy tiettyjä yrityksiä, jotka toimivat yhteyspisteinä. Venäjän tilanteessa ja 20 miljardista puhuttaessa, niin kyse oli 12 yrityksestä, britti, Kyproksen tai Delawaren hallintoalueella toimivia yrityksiä. Jos niihin keskityttäisiin, niin silloin tilanne olisi aivan toisenlainen. On olemassa Westbourne Enterprises Limited, brittiyritys, joka käsitteli kolmea miljardia laundromaatissa ja muissakin järjestelmissä. Ja sen omistajia olivat välikädet ja ne tarjosivat myöskin tilien omistajuustiedot ja muut tiedot, ja jos näihin rakenteisiin puututaan, ei näihin siirtoihin, vaan katsotaan varsinaisten pääyritysten omistajuussuhteita ja katsotaan tätä toiminnan rakennetta, niin oikeastaan vi, viisi välikättä on ollut mukana viimeisen kymmenen vuoden aikana näissä järjestelmissä. Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Delawaren hallintoalueelta ja Kyprokselta ja niin poispäin. Eli silloin on helpompi keskittyä näihin yksittäisiin toimiin kuin varsinaisiin lukuisiin varojen siirtoihin. Kiitos. Aika omitustella latvialainen nyt tässä yhtäältä. En ole kauhean ylpeä vastani, mutta sitten toisaalta ihan hyvä, että tällainen aihe on tänään esillä ja puhutaan herra Vulkansinsin kanssa. Herra Vulkansi tapasi mainitsikin jo, että jos selvittelukeskus aikana perustettiin 98 Latviassa jo, minä olin silloin valtiovarainministeri, silloin saatiin rahanpesun vastaista lainsäädäntöäkin, niin että voitaisiin huomioida tämä rakenteellisesti, mutta siitä parikymmentä vuotta jo ja meillä on myös oma komitea pääomaa ja rahoitusmarkkinoita varten, joka on valvontaelin. Samoihin aikoihin sekin luottiin. Teimme selvitystyötä vähän brittijärjestelmän osalta, 98 muistaakseni, ja ja hyvä niin. Mutta se, mikä tässä hämmentää, kuten herra Purkkans jo kuvailikin, he tekevät osan työstä, mutta ei heillä ole riittävästi oikeudellisia mahdollisuuksia palauttaa varoja esimerkiksi. Sitten meillä on oma valvontaelin, ja sen pitäisi tietää, että omist, tilien omistajat, kuten herra Radu totesi, olisi ihan hyvä, jos todellakin Latviassa komitea voisi tehdä yhteistyötä Burkardsen kanssa. Latvia nyt on pieni maa. Ajatellaan instituutioita ja ihmisiä, jotka niissä työtä tekevät mutta sitten täytyy tietää, kuinka paljon siellä rahaa pestää pankeissa. Se on häpeäksi meille. Sitä tai sitten, miksi nämä reitit päätyvät Latviaan. Minä arvelisin, että ensinnäkin että meillä on venäjän kielen tuntemusta, mutta meillä on liiketoimintamalli vähän semmoista neuvostojälkeistä mallia. Se itsenäistymisen jälkeen se on ollut vallalla paljolti vielä. Meillä on myös pyrkimyksiä rahoituspalvelukeskuksia perustaa. Kolmesta maista tulee paljon myös talletuksia. Voidaan arvata mistä päin pankkisektorille päätyy näitä varoja. Ja totta kai vaatimuksena talletuksille on, ja saattaa olla, että ne häviävät myös nopeasti pankeista. Ja sitten meillä on myös sääntöjen noudattamiseen liittyvä ongelma. Muistan, kun osissa pankeissa oli vastapuolitilejä ja, ja amerikkalaisissa pankeissa kymmenkunta vuotta sitten, kun oli dollari määräisiä liiketoimia, mutta yksi katosi. Deutsche Bank oli viimeinen niistä ja senkin on loppunut ilmeisesti. Mutta se jatkuu silti, tämä liiketoiminta. Siksi pääsenkin kysymyksiini. Herra Burkans, Mainitsit esimerkkiä eri toimista, että raha palautettaisiin. Onko niin, että vain, että EU-sta tarvitaan lainsäädäntöä vai onnistuuko se Latviassa omin keinoin kansallisella lainsäädännöllä? Ei tietenkään vastoin kansallisilta EU-määräyksiä. Tavallaan vastavuorosta tietojen vaihtoa, että ymmärtäisimme nämä kuvia, kuten Radu totesi. Onnistuisiko se Latviassa vai pitääkö odottaa eu toimia? Ja totta kai voidaan vaikuttaa komissioonkin. Toinen kysymys kumpaisellekin. Olisiko niin, että Latvia ei sitten loppupeleissä enää mainittaisi näissä pesulatoimissa? Se on haitaksi meidän imakollemme. Between the two of you, with some tolerance of course. Mr. Bukans first. Kollega Burkhans, olkaa hyvä. Uh, it's... Kiitoksia. Mielenkiintoinen kysymys. On ihan fakta, ettemme voi muuttaa vain ainoastaan kansallista lainsäädäntöä. tällaisia tilanteita varten. Yhteistyö muiden maiden ja selvityskeskusten välillä ei onnistuisi. Eli me tarvitsemme muutoksia direktiivien kautta mutta ensinnäkin meidän täytyy lähteä muuttamaan suosituksiamme. Kaikkien jäsenvaltioiden, kaikkien FIUiden pitää tehdä yhteistyötä yhtä menettelyä noudaten. Siihen minä uskon vakaasti. Kiitoksia. Mr. Radu. Kollega Radu, olkaa hyvä. Just, just brief. Niin aivan lyhyesti. Latvia nousee esille paljon meidän raportoissamme. Se on ollut esille viimeiset kahdeksan vuotta ongelmien vuoksi, jota on ollut – mutta näin, että Latviassa kuitenkin on ryhdytty toimenpiteisiin. Rahanpesua vastaan pankkeja on suljettu, on vedetty pois toimilupia. Mutta täytyy olla hyvin varovainen, kun puhutaan EUsta ja kun puhutaan Ukrainasta, koska Ukrainasta voi tulla uusi Latvia tai uusi Liettua tai Viro. On pankkeja, jotka nyt ovat tulleet saman ihmisryhmän äh, hallintaansa ottamiksi kuin ne ihmiset, joista puhumme täällä. Ja, ja äh, eräs henkilö, joka vastasi näiden tilien hoitamisesta Moldovassa, hän äh, käynnisti toimintaansa Ukrainassa. Nyt kun Ukraina on tällainen EUn lemmikki, niin se mahdollistaa sen, että maan järjestetyt rikolliset jatkavat toimintaansa perinteisen tapaan. Öö, mistä? Paljon kiitoksia kollega Urban Crespo. Kiitos puheenjohtaja. Kun kuuntelen teitä, ennen kaikkea herra Radua, yksi kysymys, joka minusta näyttää keskeiseltä, on se, että, että onko niin, että tämä todellakin on normi eikä poikkeus. Ja mikä on todellakin huolestuttavaa, kun ajatellaan näitä konkreettisia tapauksia, siis kysymys, jotka ovat meitä hämmästyneet tässä panama paljastoimisen yhteydessä, on se, että suuret omaisuudet mukaan luettuna virheelliset ei, ei, ei tarvitse, tarvitse Panamaa tai Sveitsiä, ne voivat lähteä toimimaan ihan omasta kodistaan ja suuren eurooppalaisen pankin kautta voivat toimia, se helpottaa rahan tai pesua tai verojen pesua. Tämä äh, Venäjän, äh, venäläinen pesula on tästä hyvä esimerkki. Mikä on pankkien rooli tällaisena helpottajina tällaisessa rahanpesussa? Tämä on sen asia, mikä pitäisi ollakin aina, asia, joka pitäisi huolestuttaa meitä täällä valiokunnassa. Meidän pitäisi harjoittaa paljon painosta tässä kysymyksessä. Ajatellen loppumietintä kohta, jonka haluaisin sitten kummallekin ennen kaikkea herra Radulle kaksi kysymystä perustavanlaatuisesti. En tiedä, onko, onko komissio tekemässä esitystä, joka koskee sitä, että sakotettaisiin niitä, jotka helpottavat toimi, tätä toimintaa. Meidän mielestämme tällainen sakko voisi johtaa siihen, että tämä olisi, voisi olla tehokas silloin, kun on kysymys pienemmistä toimista eikä suuremmin takavan toimista. Joten tässä mielessä Onko, oletteko sitä mieltä, että tätä kautta voitaisiin myöskin talamaan laillista, lait, suuria laittomia toimia silloin, kun sakko on huomattavasti pienempi, kun ajatellaan koko tätä ö, toiminnan suuruutta. En tiedä, olisi, eikö olisi tehokkaampaa tällaisena pelottavana välinä se, että vedettäisiin pois toimiluvat pankeilta, jos tapahtuisi tällaisia toistuvia toimia. Tämä olisi hyvin tärkeää meille ja toinen asia, mm, ajattelen tätä että varovaisuusperiaatetta, että miten tutkitaan sitä esimerkiksi sitä, että noudatetaan sääntöjä eri pankeissa. Me, mehän olemme nähneet muissa tapauksissa, että tällaiset itsesäätelyn perustuvat valvonnot jättävät paljon toivomisen varaa. Mitä muita välineitä voitaisiin tukea tai ottaa käyttöön, jotta voitaisiin Eh, todellakin eh, tarkastella sitä, miten pankit toimivat. Kiitos. Adu? Kollega Radu, olkaa hyvä. Hei, hei. No, kiitoksia kovasti. Kiintoisista kysymyksistä. Todellakin ehkä tärkeintä on ymmärtää ja käydä käsiksi infrastruktuuriin. Välittäjät, jotka luovat rakenteet, ovat oikeastaan järjestelmän peruskivi. On erittäin tärkeää käydä käsiksi heihin. Kun niin tehdään, tämä on järjestetyn rikollisuuden voima, että voivat rajan ylin toimia. Mutta on se niiden heikkouskin. Kuten totesitte, voi mennä Saksassa, Brysselissä jonnekin kadun kulmaan. No minä tulen Saksasta, anteeksi, Berlinistä, ja voi luoda rakenteen, joka liittyy Panamaan, Kyproksen, Delawareen, Nevadaan ja niin päin pois, että ymmärrettäisiin, miten ihmiset toimivat. Heillä on valtavat verkostot, tietotoimistot, Panama-papereiden, Fonseca-juristien kohdalla huomattiin, että toimisto löytyy kautta maailman. Virossa, Latviassa sama tilanne. Eivät pelkästään toimi maassa, vaan toimia on kautta maailman. Toimisto on kaikkialla ovat muiden tietoagenttien kanssa yhteydessä. Ja kun tiedetään, miten se toimii, okei, kyse on epäilyttävästä toiminnasta, koska heillä on joku tietty keino, ja, niin se olisi iso asia. Olen samaa mieltä. Sakot eivät riitä sellaisena näiltä osin. Jos ajatellaan laaja mittakaavan rahapesua, niin rikollisethan tekevät niin, että sakot huomioidaan jo sisällytetään, vähennetään tavallaan siitä lopputuloksesta, joka tienataan. Näin on tehty monesti. Kopia tapaus Yhdysvalloista on tunnettu. Sitten pankkien sisäiset tilintarkastukset, niitä ei ole riittävästi, koska ensinnäkin, kuten täällä kuultiin, ei ole riittävästi henkilöstöä, joka pystyisi tekemään tutkintaa ja perusteellista tutkintaa varsinkaan. Ja toiseksi monet pankit vain varovaisuusperiaatteita jäljittelevät, luovat pari tietopankkia, PEPS, tietokannan ja eivät katso kuka on tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, eivät paneudu liiketoimiin. Eli paljon olisi tehtävissä, mutta se täytyy nähdä vähän laajemmasta näkökulmasta. Mr. Burkans? Kollega Burkan, olkaa hyvä. Yes, I agree with... Uh... Olen samaa mieltä. Tärkein on, että puututaan pankkien toimintaan. Sisäinen tarkastustoiminta ei riitä, mutta me tiedämme, että näiden järjestelmien luojat tietävät oikein hyvin, mitä mahdollisuuksia lainvalvontaviranomaisilla on. Eli että rajat on olemassa, mutta kriminaalit toimivat rajattomasti, lähettävät rahoja miten lystävät. Me nähdemme vain tulevat rahat ja menevät rahat, ja jos jossain vaiheessa rahat siirtyvät maasta toiseen, niin sitten tässä järjestelmässä on mukana toinen pankki ja kuvio toistuu. Meidän täytyy varmistaa tietojen vaihto pankkien välillä, jotta me näemme tämän verkoston kokonaiskuvan. Monet selvityskeskukset toimivat yksin, eikä yksikään voi toimia koko verkostoa tarkastellen. Meidän täytyy löytää EUn laajuinen ratkaisumalli. Landromat, järjestelmä siihen liittyy monia maita. 96 kaiken kaikkiaan. Tällä hetkellä meillä ei ole maailman FIUta, mutta me tarvitsisimme ainakin EUn FIUn, jotta voisimme taistella menestyksekkäästi tämän tyyppisiä järjestelmiä vastaan. Kiitoksia. Sí, es, es muy solo el, el... Ei kun ihan lyhyesti vielä tämä kysymys. Pankkiluvan epääminen. Olisiko hyvä, että se otettaisiin mukaan suosituksen, että lupa vedettäisiin pois siinä tapauksessa, pankit ovat olleet tässä vyhtissä mukana. Very... Ehdottomasti mielestäni tämä on erittäin tärkeää pankilla pitäisi olla tällainen uhka. Se olisi ainoa keino saada heidät noudattamaan sääntöjä. Kollega Burkans. I agree, fully agree. Olen täysin samaa mieltä. So now let's have the floor. No niin, ja sitten kollega Hautala vihreiden puolelta, olkaa hyvä. Very much, chair. Um, olla. Kiitoksia. Koko iltapäivän olemme kuulleet siitä, että on selvittelykeskusten työssä puutteita. Mutta tähän mennessä käsittääkseni kukaan ei ole maininnut eurojustia. Herra Purkkans, kysyisin teiltä, onko teillä jotain kokemusta eurojustin mukanaolosta tutkintaa tehtäessä? kävin Eurojustin pakkeilla, olivat enemmän kuin halukkaita tekemään yhteistyötä, jos saisivat pyynnön EU-jäsenvaltiolta tai valtiolta, jolla on yhteistyösopimus Eurojustin kanssa, Moldova muun muassa, kun siitä silloin keskusteltiin. Tämä herra Burkansille sitten kaksi lyhyttä kysymystä herra Radulle. Selititte se miten tärkeää on paneutua siihen, kuka omistaa pankit, totesi, että se on oikeastaan helppoa löytää vastaavat tilinhaltijat. No, hauska, jos se helppoa on, mutta voisitko selittää tarkemmin, miksi se on niin helppoa ja onko se ylipäätään niin helppoa? Ja sitten toinen kysymykseni, niin mainitsitte alkuperäisen löydöksenne uusi sellaisen pankista, jolla oli tili Latviassa, se raha kuului venäläiselle rikollisjärjestölle Manitskiraakin. Siellä oli ihan muutama päivä sitten Yhdysvaltojen viestimissä CNNssä todettiin siitä, että niin kutsuttu Manitski rahaa pystytty jäljittämään syyrialaiseen kemiallisen aseiden ohjelmaan. Tiedättekö tästä jotain ja onko mahdollista löytää tällainen kytkös ihan luotettavasti? Onko se vain olettamus? Burkans. Kollega Burkans. Uh, thank you. Kiitos. Uskon, että jo totesin, että vuodesta 1998 olin mukana Egmonron toiminnassa. Siellä on yli 50 äh, selvityskeskusta mukana ja me sen vaihdamme tietoja keskenämme. Tämä on meille tärkein verkosto. Totta kai, jos meillä on tarvetta, voimme käyttää myöskin tätä selvityskeskusten nettoa, FIU-nettiä, tai, tai kerätä tietoa Interpolin Europolin kautta tai muuta kautta pyytää sitä, mutta tärkein verkosto meillä on tämä uh, Financial Intelligence. jossa ovat mukana tällaiset eh, rahoitusalan tiedusteluyksiköt. Yes, uh, the first question. Uh, banks know which are... Niin, pankithan tietävät, mitkä pankit omistavat tilejä heidän pankeissaan. Nämähän pitää hyväksyttää. Pienten pankkien on avattava tilejä suurista pankeista, jotta he pääsevät mukaan tähän suurempaan järjestelmään siirtääkseen rahoja. Se on yksi asia. Mitä tässä teimme, miten me tunnustimme, ne, ne ovat julkisia palkinkkeja. Monet pankit mar- markkinoivat, että me teemme yhteistyötä Deutsche Bankin ja Bank of New Yorkin kanssa ja niin poispäin. Näiden äh, saamiemme asiakirjojen avulla tunnistimme tunnisten numerot, SWIFT-koodit saimme ja sitä kautta selvisi pankkien sijainti. Mitä tulee Magnitski-jutuun, niin rahathan, kuten sanoin, ympätään yhteen kassaan. Voi olla, että Syyrian ke- kemiallisten aseiden suunnitteluohjelma rahoitettiin samasta lähteestä, mihin Magnitskin rahat menivät. Eli Sinaloa, eli väkivaltainen meksikolainen kortelli ja vietnamilainen ryhmä, jonka jäsen kertoi, miten järjestelmä toimii. Hänet vangittiin Bukarestissa. Tämä rahojen sekoittaminen, ympääminen samaan kassaan hankaloittaa tilannetta. Vaikea tietää, että mitkä rahat siirtyvät minnekin. Paljon iranilaista rahaa löytyy myöskin näistä järjestelmistä, vaikka sanktiot olivat vielä päällä. It's my turn. Nyt on minun vuoroni. And I just would like to uh, say that... Uh, vain sen verran, että avoimuus ei välttämättä riitä. Pankkien osakkailla ainakin Portugalissa voin sanoa, että vaikka mitä tapahtuu, vaikka Troika oli paikan päällä, mutta siksi kävi ilmi, että eurooppalaisen tason toimintaa tarvitaan. Mitä tulee varojen jäädyttämiseen ja toimilupien poistaminen pankeilta ja välittäjiltä, kuten juristeilta, on erittäin tärkeä vastatoimenpide. Mutta kysyisin nyt teiltä seuraavaa. Jos esimerkiksi ajatellaan, että ostetaan näitä kultaisia viisumeita ja oleskelulupia ja niin poispäin. Eikö näiden takana ole tarkoituksena hyödyntää Landromaatin tarjoamia tuloja? Vai kuuluuko tämä sitten tähän itse Landromat-järjestelmään? Uh, Kultaisten viisumin ohjelmaa mahdollistaa rahan tulemisen EU-hun. Se voi olla pesularahaa, tuoretta rahaa, Valitettavasti kauheasti ei kysytä, kun pääoma tulee, viisumi annetaan ja sitten investoinnit jatkuvat vanhaan malliin. Siitä on haittaa valtavasti EUlle, Euroopalle, monelle maalle. Uh, Mr. Burkans, would you like... Kollega Burkans, haluatteko lisätä tähän jotain? Esimerkiksi kykeneekö teidän FIU selvittämään, mitä teidän tutkimusohjelmassanne tapahtuu? Mekin katamme nämä kysymykset. Olemme käsitelleet näitä työssämme lukuisia vuosien ja johtopäätös on se, että meillä on lukuisia tapauksia lainvalvonnassa, joka liittyy rahanpesutapausten tutkimukseen, mutta monet näistä näiden tapausten lukumäärä on hyvin pieni – Tämä järjestelmä itsessään on tällainen, että siinä käytetään kyllä enemmänkin puhdasta rahaa, joten poliisi tarkistaa päivittäin tätä järjestelmää ja me ohjelmistojen avulla me voimme löytämään näitä omaisuuseriä, jotka kuuluvat rikollista, ainakaan taustaa rikollinen. Ja sitten vielä Nunu Melonen spontaanisti, olkaapa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tällainen kysymys tuli mieleen, kun kuulin teidän kysymyksen ja siihen saadun vastauksen. Kyse on tietenkin myös varmuudesta, mutta usein on, on kyse vain epäilystä viisumiohjelmiin liittyvät oleskelukysymykset, kuten jo kuultiin, niin tavallaan sekin on keino pestä rahaa. Portugalissa lainsäädäntö kyllä sallii tietyissä tapauksissa luvan myöntämiseen, kun yritys perustetaan, luodaan työpaikkoja, se on mahdollista, ja sitten saa oleskeluluvan tai passin. Ei se ole pelkästään rahanpesua, siitä voi olla hyötyä maallekin. Maassani on tullut yrittäjiä, jotka ovat luoneet yrityksen ja myös luoneet työpaikkoja. En tiedä, liittyykö tämä teidän vastaukseenne. Ehkä voitte sitten todeta, että jotain poikkeuksia on sääntöihin, ettei ole täydestä varmuudesta kyse aina. Uh, so I don't make rules. Minä en luo sääntöjä. Minä tutkin ja paljastan näitä rikollis, rikollisten käyttämiä järjestelmiä. Kyse on priorisoinnista. Yhdysvallat, unohdetaan Pariisin sopimus, Latvia, Viro, Portugali vai EU, mihin panostetaan? Siitähän on kyse. Kultainen viisumiohjelma houkuttelee rahaa sijoittajilta ja siitä kärsivät muut eu valtiot, riippuen siitä, että mitä palveluja tarjotaan. Teidän näkökulmasta katsottuna, eli maan näkökulmasta katsottuna, niin tietenkin rahaa yritetään houkutella. Mikä siitä? Siitä on hyötyä rajojen sisäpuolella. Enkä sano, että kyse olisi aina laittomasti hankitusta rahoista. Kyllähän ne voivat olla laillisiakin rahoja mutta tämä tarjoaa melkoisen mahdollisuuden rikollisille sijoittaa rahansa, vaikka kaikki nämä rahat eivät, kuten sanoin, olekaan peräisin rikollisista toiminnasta. Kollega Burkholz, haluatko lisätä tähän? Haluaisin lisätä näistä tapauksista, olipa kysymys Londoman tapauksista jostakin muusta. Meidän ponnistelumme riippuvat siitä, miten hyvää yhteistyötä harjoitetaan muiden selvittelykeskusten kanssa – Ajattelen tässä ongelmaa, miksi laudomat tapauksessa emme saaneet Moldovasta Venäjältä tai muista tietoa, koska alkuperäinen virhe rikosamassa näissä maissa ja miksi he eivät vaadi, että me seuraisimme rahan kulkua ja jäädyttäisimme, miksi he ovat vaiti? Mitkä ovat syyt siihen? Kiitos. Well, Thank you, Mr. Book. Kiitokset teille. No niin, keskustelu päättyy tähän, mutta voin kuitenkin sanoa, että työpaikkojen luominen on hyvä asia, mutta voittehan te pyytää huumekartellin omistaja luomaan työpaikkoja, mutta haluammeko kuitenkin työpaikkojen syntyvän rikolliskeinoina hankitulla rahalla. Tietenkin joskus rahojen alkuperä on ihan laillinen, eikä siinä ole mitään ongelmaa, mutta ongelmana on se, että järjestelmä ruokkii rahan pesua. Kollega Melo vielä. Um ihan lyhyesti työjärjestyspuheenvuorona, jos sopii, että on kommentoin. Ymmärrän toki, mitä te ajatte takaa, ehkä poliittisista syistä. No, totta kai tämä on poliittinen valinta, mutta minusta on vain väärin, että hyökytään rehtiä ihmisiä vastaan, jotka vain luo työpaikkoja, haluavat kehittää maata. Minä olen federalisti, en sano, että Portugali ensin, mutta totta puhuen. Mm, Portugali on minulle Portugali, ei ja täytyy nyt vain tunnustaa se, että jotkut ovat ihan rehtejäkin ihmisiä. Jotkut ehkä ovat mukana kansallisessa huumekaupassa, mutta työjärjestyspuheenvuoro, joka liittyy vieraisiin millään tavalla, todellakin liittyen tähän kirjaseen pamflettiin, joka jaetaan jäsenille jotka menivät Lissaboniin. Luin sen suurella mielenkiinnolla, mutta valitettavasti, kuten eräs toinenkin Portugalin jäsen on todennut, mitä artikloja siellä on ja tietoja, niin vain bloksi Iskerdan tietoja löytyy. GUE-ryhmästä on tuo puolue, Ehkä saitte jo avustajaltanne vastauksen. Mutta siellä on kuitenkin blogiskerran artik- artikleita, eli Gwen, Guesta peräisin olevia. Ja sitten aina komission artikkeleita, minulla ei ole mitään sitä vastaan sinällään. Mutta nyt on vain niin, että parlamentti ei voi tukea vain sosialistisen puolueen näkemyksiä tai Guen näkemyksiä. Täällä on laajempi kirjo näkemyksiä parlamentissa. Ja on nyt sanottava kyllä, että kun olen portugalinen, olen mukana matkalla, on paljon muitakin artikkeleita ja näkemyksiä olemassa. Tässä myös ongelmia englanninkielisen käännöksen kanssa. Parlamentilla omat käännöspalvelunsa Portugali on myös virallinen kieli, ja he olisivat voineet käyttää mitä tahansa englanniksi. Minä olisin itsekin voinut jopa auttaa siinä. Mutta olen vain sitä mieltä, että tämä nyt ei ole ihan asiallista. Kun ajatellaan, että parametissa on paljon laajempi kirjo näkemyksiä, mutta sitten julkaistaan vain artikloja, artikkeleita, jotka ovat mukaan parametin näkemyksiä. Ei se ole oikein mielestäni. Toivottavasti tähän löytyy järkevä vastaus, onko se käännökseen liittyvä kysymys. Portugali, kun nyt on kuitenkin Rooman parempi virallinen kieli. Eh, e Oikein paljon kiitoksia. Huolenaiheet on pantu merkille. Välitän tämän viestin eteenpäin Werner Langenille. Minulla ei ole totta puheen mitään tekemistä tämän julkaisun kanssa. Ja kollega Langen tulee vastaamaan tähän huomioon everybody. Kiitokset vielä kerran kaikille tästä erittäin mielenkiintoista, hyödyllisestä tilaisuudesta ja näistä monista hyvistä ehdotuksista. Oikein paljon kiitoksia. Seuraava kokous järjestetään 3. heinäkuuta. Mukana on vieras Rova komission jäsen, ja 10. heinäkuuta mukana ovat EUn valtiovarainministerit. Tarkempi ajankohta selviää tuonempana.